Okay, friends, uh, we start the second part of... No niin, sitten käynnistämme kokouksen toisen osion tänään. Tervetuloa kaikille osallistujille ja tietysti parlamentin jäsenille. Aamulla keskustelimme digitalisoitumisesta ja millä tavalla se muuttuu vaikuttaa yhteiskuntaamme, elämäämme, työmarkkinoita. Ja nyt sitten keskustelemme samasta asiasta, globalisaatiosta, työpaikoista, joita tavalla tai toisella on ulkoistettu muihin osiin maailmaa. Ja tässä seminaarissa työllisyysvaliokunnassa puhutaan nyt työpaikkojen palauttamisesta Eurooppaan. Ensimmäisen puheenvuoron saa Raymond Torres, joka on ILOn tutkimusosaston pääjohtaja. Ja Teillä on 10-12 minuuttia aikaa tähän alustukseen. Olkaa hyvä. Thank you uh, very much. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää. On hienoa olla täällä nyt tänään keskustelemassa tästä suhteellisen uudesta aiheesta. Ja meillä ei tästä vielä ole kovin paljon näyttöä, mutta tämä on poliittisesti tietysti hyvin tärkeä. Eli tässä alustuksessa haluaisin ottaa esiin tiettyjä tarkempia trendejä, joita nyt nähdään työpaikkojen palauttamisessa Eurooppaan. Ja sitten puhumme tekijöistä tämän trendin takana ja poliittisista seuraamuksista ja ylipäänsä onko tämä hyvä vai huono asia. Eli tämä siis tarkoittaa sitä, että toiminta palautuu lähemmäksi alkuperämaata – ja tähän liittyy kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin palautuminen alkuperämaahan tai sitten näitä toimintoja voi palautua jonkin läheiseen maahan. Esimerkiksi Nestle on palauttanut toimintojaan Afrikasta Eurooppaan ja sitten myöskin Yhdysvalloissa on käynyt samoin, eli tämä ei koske pelkästään Eurooppaa, vaan myöskin Yhdysvaltoja ja suuria ylikansallisia yrityksiä. Eli tästä työpaikkojen palautumisesta on esimerkkejä. Ja kuten sanoin, ei ole helppo nähdä näitä trendejä, nähdä mitään indikaattoreita, eli katson millaisia todisteita meillä tällä hetkellä on käytössämme, mutta otan kuitenkin esiin näitä tärkeimpiä trendejä. Ensinnäkin, kun katsotaan tätä suhdetta, eli kuinka paljon kaupan osuus on BKTstä, mutta se nyt on hiukan hidastunut viime aikoina. Ja sitten katsotaan näitä välituotteiden ja lopullisten tuotteiden välistä suhdetta. Eli kuinka paljon tuodaan tuotantoa varten tämä lukema on vähenemässä. Ja tämä indikaattori voi osoittaa, että jotkut palveluista ja hyödykkeistä, joita on tehty muualla, nyt niitä tehdään taas Euroopassa, koska nämä tiedot liittyvät juuri Euroopan viime vuosiin. Me tästä nyt ei ole mitään lopullista näyttöä, mutta täältä kuitenkin vaikuttaa. Ja toinen indikaattori liittyy sitten siihen, kuinka suuri prosenttiosuus ihmisistä on mukana globaalissa arvoketjussa – Ehkä tärkein piirre globalisaatiossa tällä hetkellä on tuotannon järjestäminen globaaleihin arvoketjuihin. Ja tämä liittyy keskusteluun, jota käytiin tänä aamuna uudesta teknologiasta ja siihen, että tuotantoprosessit ovat sirpaloituneet yleisesti maiden sisällä ja eri maiden välillä. Ja tässä näkyy tämä sininen käyrä, se on nyt laskussa, eli prosenttiosuus ihmisten osalta, jotka ovat mukana näissä globaaleissa tuotantoketjuissa. Tämä on ollut laskussa viime vuosina. Aikaisemmin se oli nousussa, nyt se on vakaantunut tai hiukan laskussa. No, tämäkään ei ole mikään todiste tästä, mutta tämä kuitenkin noudattaa sitä ajatusta, että jotkut toiminnat, jotka aikaisemmin olivat muissa maissa, ne ovat nyt sitten Euroopassa, ehkä muissa maissa, mutta nyt kuitenkin Euroopassa. Sitten toinen mielenkiintoinen indikaattori liittyy ulkomaisiin suoriin investointeihin. Ja tämä on ehkä lähempänä näitä käsitteitä outshoring ja reshoring. Ja tässäkin näkyy trendejä, mitä tulee näihin 90 ja 2005 näiden suurin sijoitusten osalta oli kasvua, mutta viime vuosina nämä lukemat ovat supistuneet ulkomaisten suorien sijoitusten osalta, mitä tulee niiden määrään ja niiden suuruuteen. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta vuosikausiin, eli ensimmäistä kertaa vuosikausiin nämä suorat ulkomaiset investoinnit Euroopan sisällä, ja jotka ovat nyt palautumassa Eurooppaan. Nyt ensimmäistä kertaa ne ovat suuremmat kuin Euroopan ulkopuolelta tulevat investoinnit. Eli vuonna 2012, jolta on viimeisimmät tiedot. Eli investointeja tulee enemmän Eurooppaan kuin Euroopasta investoidaan muualle. Tämäkään ei ole mikään lopullinen todiste, mutta ehkä jonkinlaista toiminnan palautumista on, koska Kyse saattaa olla uusistakin toiminnoista. Eurooppaan tulee uusia investointeja, mutta osa siitä ehkä on näiden toimintojen palautumista. Ja sitten me katsoimme FactSet-tietokantaa. Siellä on mukana miljoonia pörssiyrityksiä, eli aika suuria yrityksiä keskimäärin. Ja tässäkin näkyy tämä trendi, Eli kotimaisten omaisuuserien määrä on nyt lisääntynyt viime vuosina. Eli on yhä enemmän tuotantoa Euroopassa verrattuna Euroopan ulkopuolella. Eli tämä ehkä on indikaattori siitä, mistä tässä on kyse. Ja toiminta on palautumassa Eurooppaan. Ei mitenkään valtavasti, mutta kuitenkin lisääntymistä on tapahtunut pörssiyhtiöiden osalta Euroopassa suhteessa muuhun maailmaan. Tutkijana täytyy sanoa, että tämäkään ei ole mikään lopullinen todiste. Meidän pitää nähdä tämä pitkällä aikavälillä, mutta nämä tiedot, joita meillä on, ja mikrotaloudelliset tutkimukset yksittäisistä yrityksistä osoittavat, entä toimintoja on palautunut Eurooppaan. Eri maklatalouden trendit tukevat näitä trendejä. Ja tässä näkyy, että kotimaisten omaisuuserien osuus on kasvanut viime vuosina. Ja sitten makrotaloudelliset tutkimukset osoittavat, että toiminnan palautuminen tapahtuu tietyillä aloilla. Se ei koske kaikkia aloja, se on merkittävämpää pääomaintensiivisillä sektoreilla pikemminkin kuin työvoimaintensiivisillä sektoreilla ja korkean ammattitaidon sektoreilla enemmän kuin alhaisen ammattitaidon aloilla. Eli mitään massiivista toimintaa ei ole palautunut. Tässä nyt to- uudelleen sijoitetaan toimintoja tietyillä sektoreilla, joilla on paljon pääomaa tai paljon ammattitaitoa, teknologiaa, aloilla. Ja tämä koskee enemmän suuria yrityksiä kuin pieniä. Eli tämän verran voidaan nyt sanoa makrotaloudellisista tutkimuksista. No, näyttää on siitä, että työpaikkoja on palautunut Eurooppaan. Ja mielestäni tärkein kysymys on, miksi näin tapahtuu koska tämähän saattaa ohjata myöskin poliittista keskustelua, mutta käytännössä on kolme mahdollista tekijää. Yksi tekijä liittyy siihen, että kustannuserot eurooppalaisten maiden ja muiden maiden välillä, erityisesti Kiinassa, tämä ero on supistumassa, ainakin Kiinan osalta. Nyt on ehkä 15-20 prosenttia nousseet palkat vuoden, per vuosi. Eli silloinhan tämä erot supistuvat ajan mittaan. Eli kun tehdään vertailuja, niin ehkä Euroopasta tulee vähän kustannuskilpakykyisempi. Ja sitten toinen kustannuserä liittyy myöskin liikenne- ja toimituskulujen nousuun. Tästä on merkkejä esimerkiksi, jos katsotaan polttoaineen hintaa, jota käytetään kuljetuksissa. Ne ovat ehkä nousseet. Eli tämä sitten tekee läheisemmästä tuotannosta kannattavampaa. Eli tähän liittyvät siis nämä kuljetuskustannukset ja polttoainekulut. Eli kustannukset saattavat olla yksi tekijä, Euroopassahan tällä hetkellä huolimatta siitä, että täällä on suuri keskiluokka, jolla on ostovoimaa. Tämä on tärkeä argumentti yrityksille uudelleen miettiä toimintapaikkaansa. Eli tähän liittyvät myöskin kysyntätekijät. No sitten toinen tekijä liittyy uuteen teknologiaan. Eli uuden teknologian takia kannattaa tuottaa lähellä kuluttajia. Nopeat reaktiot kulutustottumuksiin ovat tärkeä kysymys. Eli se on muistettava, jos on korkean edistyneen teknologian alalla. Ja sitten pitää myöskin olla lähellä paikkoja, jossa tuotetaan uutta teknologiaa ja uutta tietoa. Jotkut yritykset ovat miettineet uudelleen sijoittumistaan ja palanneet Eurooppaan, koska he ymmärtävät erityisesti näillä pääomaintensiivisillä aloilla. Heillä tuottaa siellä missään teknologiaa ja tietoa. Eurooppa edelleenkin on paikka, jossa on hyvin paljon uuden teknologian ja tiedon tuotantoa. Ja sitten kolmas tekijä, sosiaaliset huolenaiheet. Euroopassa ja ehkä muuallakin yhä paremmin ymmärretään, että palveluiden hyödykkeiden tuottaminen pitää tehdä tiettyjen arvojen mukaisesti, ottaen huomioon esimerkiksi työ ja ympäristö, sosiaalikysymykset. Nämä asiat halutaan ottaa huomioon ja joissain tapauksissa toimintoja on siksi palautettu takaisin Eurooppaan. Eli tälläkin argumentilla on poliittisia vaikutuksia. Eli poliittisesti täytyy aluksi ymmärtää, onko tämä työpaikkojen palauttaminen Euroopan hyvä vai huono asia. No, jos toimintoja palauttuu Eurooppaan, niin se tietysti on hyvä, koska se tuo mukanaan työpaikkoja ja silloin tarvitaan korkealaatuista teknologisia korkean tuottavuuden työpaikkoja. Eli tämä on hyvä asia. Mutta jotkut tekijät, jotka liittyvät tähän ilmiön, eivät ole niin hyviä. Jotkut tekijät liittyvät siihen, että kysyntä tietyissä nousissa talouksissa on laskenut. Esimerkiksi jos katsotaan Kiinaa, niin siellä talous on hidastunut huomattavasti. Eli jotkut yritykset ehkä miettivät uudelleen sijaintiaan mutta silloin on myöskin vähemmän vientiä Kiinaan. Eli täytyy ottaa huomioon tämä kokonaiskuva. Ja kansalainen työjärjestö myöskin sitten tarkastelee myöskin kehitysmaiden merkitystä. Meidän täytyy varmistaa, että kehitysmaatkin hyötyvät uudesta teknologiasta ja pääomista. Eli paljon hyvää tietysti liittyy tähän ilmiöön, mutta täytyy myöskin ottaa huomioon kehitysmaiden näkymät. Ja meillä pitää olla dynaaminen ilmasto, jossa on vakaa keskiluokka ja sosiaalista vuoropuhelua ja vakautta kehitysmaissa. Se tarkoittaa ehkä investointia näihin maihin, mutta siitä on hyötyä sitten eri tavalla kehittyneille talouksille. No, kolmen tyyppisiä poliittisia vaikutuksia. Ensinnäkin millä tavalla Euroopasta saataisiin puolensa vetävämpi, miten EU vetäisi puolensa takaisin tätä taloudellista toimintaa. Tässä on paljon opittavaa ja jokainen maa tietysti voi tehdä paljon parantaakseen tätä puolensa vetävyyttä, mitä tulee infrastruktuureihin, koulutusjärjestelmään, jos on lähellä paikkoja, joissa tuotetaan teknologiaa ja tietoja, niin se on tästä tärkeä kysymys. Eli paljon voidaan tehdä jäsenvaltioissa. Sitten pitää olla vakaa ja voimakas sosiaalinen ympäristö. Eli työnantaja, työntekijäjärjestöt, ne ovat keskeisiä ja joskus vaikuttaa, että asetivat aikaa, mutta jos katsotaan latinalaisesta Amerikasta tänä iltana mennyt Kiinaan, niin he unelmoivat jostain, joka olisi tällainen suhde työnantajien ja työntekijöiden välillä. Sitä nyt Kiinassa tarvittaisiin. Eli ongelmia on, mutta jos halutaan kunnollinen sosiaalisen vuoropuhelun järjestelmä, niin se on etu Euroopalle, jotta voimme pysyä houkuttelevana investointiympäristönä. Ja sitten Euroopan tasolla digitaalinen agenda ja Junckerin investointisuunnitelma ovat erityisen tärkeitä, jos halutaan tehdä Euroopan taloudesta houkuttelevampi ja työvoimaintensiivisempi. Jos tämä yhdistetään nyt investointeihin, niin se olisi hyvä Euroopalle. Ja kokonaisuutena tietysti investoinnit ovat riittämättömiä Euroopassa. Jos katsotaan kuinka monta prosenttia se on bruttokansantuotteesta, niin se on vähemmän kuin mitä se oli ennen tätä kriisiä. Eli investointeja puuttuu ja siksi Junckerin suunnitelma on tärkeä myöskin työpaikkoja uupuu. Eli digitaalinen agenda ja Junckerin suunnitelma, jos ne yhdistetään työpaikkoihin ja investointeihin, niin se on tärkeää. Eurooppa on edelleen johtoasemassa, kun ajatellaan uusia energian muotoja pitkällä aikavälillä se saattaa olla etu, jotta Euroopasta saadaan puolensa vetävämpi investoille. Ei nämä ovat myönteisiä asioita, joita voidaan tehdä. Tiettyjä asioita pitää ehkä välttää. Niistä ei ehkä tule hyviä tapoja vetää puoleensa investointeja tai saada takaisin työpaikkoja. Eli sosiaalinen alasajo, eli lähdettäisiin alentamaan palkkoja ja heikentämään työntekijöiden oikeuksia Euroopassa. No tietysti Euro- tiedän, että Euroopan parlamentti ei tähän pyri, mutta joskus saattaa olla halu tehdä näin, jotta tulisi enemmän investointeja. Ja joskus tietysti voi olla etua lyhyellä aikavälillä, mutta sitten kun katsotaan näitä pitkän aikavälin etuja, eli jos on suuri keskiluokka yhteiskunta, niin siitä on hyötyä pitkällä aikavälillä, jos halutaan investointeja ja tuottavuuden parantumista. Ja siksi kansainväliset työstandardit, joita ILO edistää, ne ovat jo etu Euroopalle ja toivottavasti tästä pidetään kiinni. Ja toinen tapa toimia väärin on sitten verokilpailu. jos lähtee verokilpailuun, niin silloin voi saada enemmän investointia ulkomailta, mutta tästä itse asiassa ei ole niin paljon näyttöä, että tämä olisi hyvä strategia pitkällä aikavälillä, mutta tämän lisäksi olisi vaikea sitten rahoittaa esimerkiksi koulutusta ja muita asioita, joita Euroopassa tarvitaan, eli tämä ei välttämättä ole hyvä ratkaisu pitkällä aikavälillä. Ja sitten investointikilpailu, jos ajatellaan nyt vaikka, että Eurooppa keskustelee muiden osien kanssa, esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa. Eli investointien suojelu on voimakkaampaa kuin mitä tarvitaan, koska investoijat tietysti tarvitsevat suojaa, mutta jos se on liian korkea, niin silloin se saattaa vähentää mahdollisuuksia dynaamiselle keskiluokalle, dynaamiselle yhteiskunnalle osallistumiselle – mikä on niin tärkeää kuitenkin kilpailukyvyn kannalta EU:ssa. No, ainakin päättää tähän ja 10 minuuttia taisi jo mennä umpeen. Kiitos. Thank you. Uh, then I'll give... Kiitoksia sitten Toni Caldeira. Te olette Caldeira Limited yrityksen toimitusjohtaja ja yksi esimerkkeistä todellisesta maailmasta. Eli kertokaapa meille siitä. Olkaa hyvä. Hey, thank you very much, Jack. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olette oikeassa. Me olemme todellisesta maailmasta. Ja kyseessä on pieni tuotantoyhtiö, jonka vaikka on Liverpoolissa, esimerkiksi kuningaskunnassa. Ja haluaisin selittää teille, tai kertoa teille tänään siitä, miten uskomme siihen, että työpaikkojen palauttamista tapahtuu jo nyt ja miten me uskomme, että tulee jatkumaan. Eli tämän päivän esityksessä haluan esitellä lyhyesti yhtiömme, jotta ymmärrätte sen taustan. Ja sitten miksi työpaikan palauttamista tapahtuu, miksi päätimme tuoda työpaikkoja takaisin Kiinasta, meidän tapauksessamme yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja sitten pyrimme auttamaan teitä ymmärtämään näitä aiheita ja ongelmia yrittäjän näkökulmasta ja mahdollisesti sitten antaa neuvoja ja ajattelemisen aihetta myös hallituksille samoille toimille, joten hieman taustain sen perustin yhtiön 1991 ja kasvamme nopeasti. Kyse oli ensin pieni kauppakoju, mutta sitten meistä tuli markkinajohtajia. Myymme pääasiassa tyynyjä ja myös muitakin tällaisia kodin sisustustarvikkeita. Eli kauppakojusta markkinajohtajaksi 2003 olimme hyvin vahvassa asemassa Britanniassa vuonna 2003. Me sitten osallistuimme maailmanlaajuisiin näyttelyihin ja ymmärsimme, että Kiina on liittymässä VTOhon, se on hyväksymässä siihen ja että siellä myytiin näitä tuotteita halvemmin kuin Britanniassa, joten lyhyesti sanottuna yrityksemme ei pystynyt kilpailemaan. Yksinkertainen valinta oli sitten joko mennä Kiinaan tai pistää lappuluukulle. Teimme strategisen valinnan ja aloit, sitten tytäryhtiö alkoi Kiinassa ja yksi UK tehtaassa suljettiin, mutta päätimme pitää yhden tehtaan kuitenkin vielä kotikamaralla sitten pystyssä. Tehdas Yhdysvallan kuningaskunnassa selvisi tästä globaalista kilpailusta globalisaatiosta siten, että se teki sitä, mitä monet yhtiöt ja akateemikot taitevat ovat normaalia. Me ö, aloimme myymään laadukkaampia ja, var- ja kalliimpia tuotteita, toimimme lähempänä markkinoita, nopeammat toimitusajat meillä oli sitten myös ja se, että oli sama kieli käytössä auttoi myös sitten aikavyöhyke, valuutta, kaikki nämä perussyyt, miksi yhtiöt mieluummin käyvät kauppaa paikallisten toimijoiden kanssa, paikallisten yhtiöiden kanssa aina kun mahdollista. Lisäksi päätimme avata toimiston New Yorkissa, Caldera USA ja sekin liiketoiminta kasvaa nopeasti selvyyden sekä Britanniassa että Kiinassa tuotettuja tuotteita. No niin, eli no, Tämä dia ei ehkä ole kovin selvä, mutta meille tämä käännekohta tapahtui noin vuonna 2007-2008. Silloin globalisaation ensimmäinen vaihe päättyi ja seuraava vaihe, eh, ensimmäinen vaihe päättyi ja toinen alkoi. Eli tuohon aikaan käännekohta tapahtui meistä Kiinat, Kiinassa, alkoivat nousta paljon nopeammin kuin hinnat Euroopassa ja lännessä, maailmassa. Tämän tuloksena Euroopasta on tulossa kilpailukykyisempi joka vuosi. Ja monet eurooppalaiset potilaat ovat, eivät ole tätä ymmärtäneet, pitkään Eurooppa on kohdannut suhteellisin termein enemmän kilpailuja. Ja tästä muutama dia. Ensinnäkin tässä Kiinan palkkakehitys, ne ovat nousseet nelinkertaisesti vuosikymmenessä. Ja sitten toisaalta näette nyt RMB on kehittynyt viimeisen 10-15 vuoden aikana ja Eli sitten huomataan, että Kiinassa kulut ovat kaiken kaikkiaan kohonneet voimakkaasti. Seuraavalla dialla näette, että omat kulut, työvoimakulut ovat nousseet Kiinassa. No aikaisemmin esiintyjä nämä jo mainitsin, mutta meidän osaltamme Toimme provisioimilta Xinjiang, joka on Shanghain vieressä Kiinan itärannikolla. Eli tehdastyöntekijät, heidän palkkansa on noussut 400 prosenttia vain yli kymmenessä, vähän yli kymmenessä vuodessa. Ensin kun siirrymme Kiinaan 2003-2004, ensimmäistä kertaa siis Kiinan henkilöstö ansaitsi vain 10 prosenttia kuin mitä Britanniassa työntekijät tienasivat tällä hetkellä tämä suhde noin kolmasosa 40 prosenttia suunnilleen riippuen vaihtokurssista. Eli tästä, näistä kuvista näettekin vasemmalla näette Kiinan talouden kehityksen ja palkkojen kehitykset siis erityisesti, että, ne eivät enää, että tämä taulukko ei edes riitä näyttämään, se ei ole ehkä tarpeeksi selvä, mutta 240 prosenttia ovat lisän, kasvaneet Kiinan palkat 2012 vuosina. Ja sen jälkeen vauhti on kiihtynyt vain entisestään. Oikealla puolella Puolestaan näette työvoimayksikökustannukset Britanniassa, jotka ovat melko vakaat. Joten kaiken kaikkiaan kiinalaiset työntekijät ovat paljon kalliimpia kuin aikaisemmin, ja tuo suhteellinen ero, niin kuin Torres aikaisemmin esiintyjä sanoi, on kuroutumassa umpeen. Sitten toinen tärkeä tekijä tuottojen kannalta oli tämä suhteellinen vaihtokurssi. Seitsemässä vuodessa euron arvo on laskenut 34 prosenttia, RMB: että jos vertaan RMB, Joten jos nämä kaksi osatekijää yhdistetään, ja on myös monia muitakin tekijöitä, mutta haluaisin keskittyä näihin kahteen. Tästä siis huomataan, miten käännekohta on tapahtunut ja nyt Eurooppa on paljon kilpailukykyisempi kuin vuosikymmen sitten suhteessa Kiinaan. Eli mitä Caldera me olemme tehneet, olemme reagoineet näihin markkinoiden suuntauksiin, olemme pienentäneet Kiinan tehtaan toimintaa, sitä on paljon vähemmän aikaisemmin, ja olemme alkaneet sitten palauttaa noita työpaikkoja osittain yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja sen tuloksena me kasvamme UK ja Kiinassa toiminta kutistuu, jos ajatellaan työntekijöiden määrää. Kyseessähän on hyvin dynaaminen markkina ja dynaamiset vähittäiskauppiat. Meidän pitää tehdä töitä niin kuin asiakkaamme haluavat. Osa haluaa tuotteita Shanghaihin, osa taas haluaa Liverpoolaisia tuotteita. Kyse ei ole siitä, että kaikki tuotanto siirretään kotiin, vaan pikemminkin tästä käännekohdasta ja suuntauksista. Markkinoille suuntaus on viemässä kohti Eurooppaa. Yhtiöt, kuten Caldera, tämä minun yhtiöni, meillä on merkittäviä ongelmia, mutta mutta no, olen tässä muutaman asian luetellut, muutaman tärkeän haasteen, josta teidän pitäisi tietää. Totta kai kapasiteetti, sitä on menetetty monissa maissa, kun tuotanto siirtyi itään, työpaikkojakin lähti paljon teknologiaa sen myötä. Ja sitä pyritään nyt palauttamaan, se voi olla vaikeaa, totta kai, kuten on mainittu. Täällä useasti niin paljon osaamista menetettiin, kun tuotanto siirtyi itään, Se, mitä monet eivät ymmärrä, on, että miten tärkeä on tuotantoketju, toimitusketju, ja se on nyt erityisen tärkeässä roolissa valtaessa, kun tekstiiliala työpaikkoja lähti UKsta, niin no, se poistui lähes kokonaan 2000-luvulla, niin silloin tekstiilialan toimitusketjuyhtiöt poistuivat myös. No, mehän olemme vasta pääsemässä ulos tästä talouskriisistä, joka on huomattava niin useimmille pankkijohtajille. Ajatus siitä, että lainaisi rahaa yrittäjille, joka pyrkii valmistamaan tyyniä Liverpoolissa, ei vaikuttanut ehkä kaikkein houkuttelevimmalta ajatukselta laman aikana, joten voitte arvatakin, mitä pankinjohtaja reagoi, kun minä pyysin häneltä rahaa. Hän sitten kiltisti vain sanoi, että etsipä jostain muuta ehkä sitten rahaa. No kaikille teille tässä salissa, kaikille parlamentin jäsenille, minulla on tässä mini-yrittäjän manifesti, jolla pyrin auttamaan poliitikkoja ympäri manosaa ymmärtämään, mitä yrittäjät ja pienyrittäjät haluavat, mitä, minkälaista apua he haluavat hallitukselta ensinnäkin, mitä erotan on, että Euroopan pitää asettaa korkeat tavoitteet valtioista ja manosta pitää tehdä maailman paras paikka tehdä bisnestä Voimme katsoa muun muassa lyhyen aikavälin kannustimia ja helppoja voittoja, mutta loppujen lopuksi meidän tulee olla kilpailukykyisiä ja tehdä parhaamme, jotta, jotta meistä tulee kilpailukykyisiä ja tämä onnistuu poliittisesta näkökulmasta katsottuna parhaiten siten, että pyritään luomaan vakaa talousympäristöä sillä vakaat julkiset rahoitukset, vakaa taloustilanne helpottaa paljon äh, myöskin investoijien sijoittajien tilannetta, ja he voivat tehdä helpommin pitkän aikavälin päätöksiä. Näin ollen tilanne voidaan varmistaa ja vakauttaa sillä, no niin kuin tällä aikaisemminkin puhun, niin sitten tämä pääoma intensiivinen osuus saadaan varmistettua eri hankkeissa. Liiketoimintaympäristön pitää myös olla hyvin yritysmyönteinen. Meidän pitää houkutella yrityksiä tuomaan työpaikkoja takaisin, takaisin. Tarvitaan oikeudenmukaista sääntelyä ja veroja siellä, missä mahdollista – Eli ei tämmöistä, että mennään hattukourassa, vaan tarvitaan oikeudenmukaisia verojärjestelmiä kaiken kaikkiaan hallitukset. No niin kuin yhdistymiskunnaskunta on tästä hyvä malli, että se sanoo, että UK on Britannian avoinna liiketoiminnalle, joten tällaista tarvitaan lisää sillä kaikki eivät välttämättä ole valmiit palauttamaan työpaikkoja, mutta kyse on siitä, että on niitä valtioita, jotka haluavat äh, toiminnan takaisin juuri omaan maahansa. Totta kai ehkä siitä syntyy äh, sisämarkkinoillakin kilpailua, mutta poliitikot voivat sitten asettaa myös odotuksia ja tavoitteita, ja he voivat ottaa kouluttamaan kuluttajia maissaan. Teitä mitään, kuinka moni sanoo, että no, miten voi kilpailla Kiinan kanssa. Kiina on paljon halvempi kuin Britannia, emme voi kilpailla itse asiassa. Monilla osalla voimme kilpailla, ja minusta on tärkeää, että johtajat ja hallitukset lähettävät juuri tämän viestin äänestäjilleen, että itse asiassa, jos yrityksiä Euroopassa seurataan hyvin, niin nyt, jos koskaan, voimme kilpailla Kiinan kanssa ottaen huomioon työvoimakulujen kasvun ja nämä vaihtokurssin kehitykset. Poliitikkojen on tärkeää ymmärtää tämä käännekohdan olemassa, eli tarkoitan sillä sitä, että yrittäjä tai yhtiö sinä aikana päättää, tuor, palauttaa työpaikkoja kotiin. Ja sitten tärkeää on, että miten toimielimet ja poliitikot voivat vakuuttaa näitä alan toimijoita juurikin palauttamaan toimintaa Eurooppaan, sillä heti kun näitä ydintoimintoja on palautettu, niin silloin myös toimitusketju palautuu Euroopan, joten siinä on kahtalainen aspekti, sillä työpaikat palaavat, mutta samalla myös toimitusketjun työpaikkoja saattaa valta yhtiönä tästä hyvä esimerkki. Työpaikkoja löytyy eri aloilta, se totta kai on tuotanto, tuotannon työpaikat, mutta myös tämän myötä suunnittelussa, ja kehityksessä, myyntitoiminnassa myös työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Joten jos ajatellaan, että vaan nämä halvemmat työt palavat, mutta ei se pidä paikkaansa, sillä ne tukevat koko muuta liiketoimintaa, että on erittäin tärkeää ymmärtää tämä koko ilmiö. Investoinnit ovat tärkeässä osassa pitää luoda hyvät toimintaympäristöt, koulutus, koulutus, infrastruktuurit pitää saada kuntoon. Lisäksi pitää tarjota kannustimia, auttaa yrityksiä ymmärtämään, että kannattaa palauttaa työpaikkoja, sillä 90 prosenttia 90 prosenttia tapauksia on niin, että mieluummin yhtiö toimisi, Euroopan yhtiö toimisi Euroopassa, joten ehkä tämä viimeinen kannustin kannattaa sitten antaa. Mutta mitä, pitää, mitä teidän pitää ymmärtää on, että mahdollisuus työpaikkojen palauttamiselle on potentiaalisesti valtava, jos tämä nykyinen RMB eli Kiinan valuutan ja työvoimakustannusten trendi jatkuu samaan suuntaan. Totta kai viime viikot ja kuukaudet ovat olleet, ovat nähneet muutoksen tuossa suhteessa, mutta uskon, että kyse on lyhyen aikavälin muutoksesta ja kaiken kaikkiaan uskon, että Kiinasta tulee yhä kalliimpi hinnat ja kulut Kiinassa nousevat nopeammin kuin Euroopassa pitkällä aikavälillä. Kaldeira USA osalta on tärkeää, että TTIP ohjelma menee läpi. Olemme korvanneet tuotteita USAssa sellaisiin tuotteisiin, jotka on tehty Britanniassa ja Euroopassa. Jos onnistumme se, tekemään sen vähemmällä sääntelyllä, vähemmillä tariffeilla, niin se loisi useita työpaikkoja Britanniaan ja Eurooppaan, joten meillä on erittäin tärkeää saada tuota alhaista sääntelyympäristöä aikaan. Ja kaikille muille vielä yksi viimeinen kysymys, sillä olen sitä mieltä, että palkkojen palauttamista tapahtuu juuri nyt minun omassa yhtiössäni ja maassani, mutta kysymys kuuluu, että jäsenille on, että oletteko valmiit työpaikkojen palauttamiseen. Sillä en usko, että tietyt valtiot ovat valmiit, ja on erittäin tärkeää, että on tietoisia siitä, että tätä ilmiötä tapahtuu juuri nyt, ja ne, jotka reagoivat siihen nopeimmiten, tehokkaimmin hyötyvät sitä eniten. Kiitos. Thank you, Mr. Caldeira. Eh. Kiitoksia, Caldeira. Ja seuraavaksi Manuel García Salgado, joka on metallityöntekijöiden kansallisen liiton työllisyysasioista vastaava sihteeri. Eli nyt siirrymme tekstiilistä metalliin ja siinä voi olla aika iso ero. Olkaa hyvä. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer. Kiitos paljon ja hyvää iltapäivää kaikille. Onpa mukavaa saada osallistua tämän valiokunnan, työllisyysvaliokunnan kokoukseen täällä Euroopan parlamentissa näin eurooppalaisena kansalaisena. Esimerkit, joita minä tässä esityksessäni tuon esiin, ovat aika päinvastaisia kuin äsken kuultu kun ajatellaan Espanjan työmarkkinauudistusta, joka käynnistettiin vuonna 2012, niin voidaan todeta, että tämä työmarkkinauudistus, joka tuolloin oli Euroopan keskuspankin loistelias idea, ehdotus ja jonka sitten komissio hyväksyi ja hallituksemme hyväksyi. Ja hallitus itse asiassa heitti oman vaaliohjelmansa roskakoriin ja lähti ajamaan tätä Euroopan keskuspankin vaatimaa linjaa. No nyt sitten äh, tässä on mennyt muutama vuosi, joten voimme katsoa tilannetta hiukan taaksepäin ja sitä, miten tämä työmarkkinauudistus on äh, toiminut. Voidaan todeta, että äh, sosiaaliturvan piirissä on yhä vähemmän työntekijöitä ja vuodesta 2011 huolimatta on äh, menetetty tästä työmarkkinauudistuksesta huolimatta 423 000 työpaikkaa. Ja tarkoitushan oli päinvastainen, siis työpaikkojen luominen. Ja näin ollen nyt yksi neljästä työpaikasta, siis neljännes äh, Espanjan työpaikoista ovat tällä hetkellä määräaikaisia. Ne ovat äh, määräaikaisia siksi, että muutakaan vaihtoehtoa työntekijöille ei ole. Kun ajatellaan erityisesti nuoria, niin äh, neljännes äh, nuorista on itse asiassa joko äh, tunti sopimuksella tai päiväkohtaisella sopimuksella työsuhteessa. Joka tapauksessa nämä työpaikat ovat määräaikaisia, eli sellaiset työpaikat, joihin sisältyy oikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, vakaat työpaikat ovat nyt hävinneet ja tehneet tilaa tällaisten hyvin ähm, prekaarien työpaikkojen tieltä. Tämä tapahtuu siis ei todellakaan vapaaehtoisesti. Osa-aikainen työ on lisääntynyt ja 60 prosenttia niistä, jotka tekevät työtä osa-aikaisesti, tekevät sen pakko, pakon edessä. Muutakaan vaihtoehtoa heillä ei ole. Näin ollen, ja tämä on todella rakenteellinen ongelma koko Espanjan työmarkkinoilla. Nyt on syntynyt aivan uudet työmarkkinat. Ja niin kuin sanoin, neljännessä työsuhteista on äh, määräaikaisia ja tämä johtuu vuoden 2000, 2000 uudistuksesta. Äh, todella siis 23 prosenttia työpaikoista on nyt äh, tällaisia osa-aikoisia ja neljännes työikäisistä on työttömänä kun ajatellaan todella siis työikäistä väestöä, ihmisiä, jotka olisivat työmarkkinoiden käytettävissä valmiit työskentelemään, mutta eivät kerta kaikkiaan löydä työtä. Ähm, nyt tänä vuonna kesäkuussa saatiin nämä uusimmat luvut. 22,37 prosenttia työikäisestä väestöstä on työttömänä. Tämä on tietenkin äh, aiheuttanut tällaista helpottaa työntekijöiden köyhtymistä, että sellaisetkin ihmiset, joilla on työtä, eivät pysty tyydyttämään omia perustarpeitaan, eivät pysty elämään sillä palkalla, jonka saavat, ja näin ollen köyhyys on lisääntynyt todella merkittävästi. Nyt puhutaan jo sellaisista köyhyysluvuista, jotka lähentelevät 20 prosenttia. Nuorisotyöttömyys on äärimmäisen tär- merkittävä ongelma. Äh, se on korkeammalla tasolla kuin ennen kriisiä. 49,2 prosenttia nuorista alle 25-vuotiaista on työttömänä. Ja tietenkin tähän liittyy vielä se, että maasta muutto, muutto muihin Euroopan maihin työn perässä ja muualle maailmaan täytyy ottaa myös huomioon. Eli monet ovat joutuneet vielä ajattamaan kotimaansa ja silti nuorisotyöttömyys on lähes 50 prosenttia. Kun sitten katsotaan pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat olleet työttöminä yli vuoden tai yli kaksi vuotta, heitä on nyt jo lähes kaksi miljoonaa. Siis sellaista työtöntä, jotka eivät enää saa minkäänlaista työttömyyskorvausta. Näin ollen pitkäaikaistyöttömyys on kaksinkertaistunut tämän kauden aikana ja seuraava askel on sitten sosiaalinen syrjäytyminen. Näillä ihmisillä ei juurikaan ole toivoa siitä, että enää töitä löytyisi, että enää pääsisivät työmarkkinoille. Ja sen näette juuri tästä kuvasta, jonka edessänne on nyt. Eli Äh, kun ajatellaan työttömyyskorvausta, monet ovat täysin ilman työttömyyskorvausta ja tästä myös voitte nähdä tästä pyramidista, joka on laskusuuntainen, että työttömyyskorvaus äh, myös on laskenut. Sitten on äh, sellaisia työsuhteita esimerkiksi teollisuudessa, teollisuuden piirissä, jossa aiemmin oli varmat työpaikat, työsopimukset ja vakaat työsuhteet, joissa ihmisillä oli kunnollinen sosiaaliturva, niin nyt myös teollisuustyöpaikat ovat prekarisoituneet ja ovat yhä lyhytaikaisempia. Tässä seuraavassa kuvassa tämän näette teollisuustyöpaikoista tällaisia prekaareja ja määräaikaisia on todella suuri osuus vuodesta 2010. Tämä on noussut 6 ja 14 prosentilla siis niin teollisuudessa kuin palvelualallakin. Ja ajatelkaa, neljännes työsuhteista on alle seitsemän päivän mittaisia ja näiden määrä on nelinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana. Kun sitten katsotaan nämä työpaikkojen prekarisoitumista, niin sesonki työpaikat ovat hyvin merkittävä työllistäjä. Ja näin sitten tuossa yhtenä ainoana päivänä elokuun lopussa, kun sesonkityö päättyi, yli 300 000, 333 000 ihmistä jäi työttömäksi yhtenä ainoana päivänä. Koskaan aiemmin tällaista ei ole koettu. Tämä juuri siksi, että osa-aikaisuus lisääntyy, prekarisoituminen lisääntyy, ei ole sellaista talousmallia, joka loisi pysyviä kestäviä työpaikkoja. Myöskään yrityksillä ei ole luottamusta. Ja kun sitten katsotaan työpaikkoja, niin usein nämä ihmiset joutuvat työttömiksi aina viikonlopuksi, joten heillä ei ole sitten myöskään sosiaaliturvaa. Ja tämä luo mm, kyllä todellisen kaauksen työmarkkinoilla ja tilanne on menossa pahempaan suuntaan. Mitä äh, vaihtoehtoisia ehdotuksia meillä sitten olisi, jotta tämä tilanne saataisiin kääntymään, jotta Euroopasta ähm, Eurooppa saataisiin jaloilleen ja sen sosiaalimalli äh, toimisi ja Eurooppa voisi samalla olla kilpailukykyinen, niin se ei voi äh, parantaa kilpailukykyään palkkoja polkemalla, niin kuin esimerkiksi Espanjan työmarkkinoilla on tehty kun äh, palkat ovat laskeneet, äh, niitä on leikattu noin 20 prosentilla nyt äh, Espanjassa, niin tietenkin aina on maita ja alueita maailmassa sellaisia, jotka pystyvät polkemaan palkkoja. Ajatellaan nyt vaikkapa Afganistania tai Pakistania, Bangladesia me uskomme vakaasti, että meidän mallimme täytyy olla toisenlainen. Se ei saa perustua palkkojen polkemiseen. Me tarvitsemme aktiivista teollisuuspolitiikkaa niin kansallisella tasolla kuin Euroopan tasollakin. Ja tätä politiikkaa tulee koordinoida ja tämän ehdotuksenhan Euroopan parlamenttikin on tehnyt kuultuaan Euroopan ammattiliittojen kattoyhdistystä. Ja kun ajatellaan sitten uusia, uutta poli- teollisuuspolitiikkaa, niin se voisi perustua ympäristöteollisuuteen, puhtaaseen energiaan, tarvitaan investointeja tutkimukseen ja kehitykseen, tarvitaan investointeja infrastruktuurihankkeisiin, tarvitaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, tarvitaan työehtosopimusneuvotteluja, ja työlainsäädäntö ja työehdot tulisi harmonisoida. Tämä on tietenkin vaikea, mutta toisaalta kun meillä on talous- ja rahaliitto, meillä on tietyt säännöt, jotka ovat voimassa ja joiden täytyy koskea samalla lailla tällä yhteisellä alueella me sitten kaikkia työntekijöitä samoin. No ajatellaan sitten vielä hyvin tärkeää kysymystä, niin se on investoiminen koulutukseen ja työntekijöiden pätevyyteen. Näin voimme saada todella hyöty, hyötyä ja käyttöön sen kaiken lisäarvon, joka Euroopassa voidaan luoda muuhun maailmaan verrattuna. Jos Eurooppa lähtee toiselle tielle ja prekarisoi työsuhteita entisestään eikä kunnioita työntekijöitään, niin se unohtaa perusarvonsa ja lähtee täysin väärään suuntaan. Kun ajatellaan yrityksiä, jotka ovat kilpailukykyisiä ja hyvin toimivat, niin nämähän ovat yleensä juuri niitä yrityksiä, joissa työntekijöiden rooli niin tuotantoprosessissa kuin paran nuksia etsittäessä ja ylipäätään yritystoiminnassa, niin työntekijöiden rooli on aina merkittävä. Ja tietenkin työntekijällähän on paljon pelissä. Hän haluaa säilyttää työpaikkansa, parantaa myös yrityksen tuottavuutta ja niin edelleen, voidakseen sitten elättää perheensä. Ja prekarisoituminen sekä palkkojen polkeminen luovat köyhiä työntekijöitä. Näin ei luoda työpaikkoja eikä näin myöskään elvytetä tuotantotalouttamme, taloutta, joka perustuu investointeihin ja on kestävä taloudellisesti ja sosiaalisesti. Tässä meidän ehdotuksemme. Me katsomme, että Euroopan täytyy nyt lähteä toimimaan. Junckerin suunnitelma on oikein hyvä, vaikkakin riittämätön, mutta Euroopan mallin on pohjauduttava sosiaaliseen tasapuolisuuteen ja siihen, että ihmiset voivat elää ihmisarvoista elämää. Ei voi olla niin, että puolet kansalaisista ovat työttöminä. Ihmiset, joiden pitäisi antaa oma panoksensa omalle yhteiskunnalleen, heillä on kuitenkin tietoa, heillä on, on tietotaitoa, ja näin äh, tämä kaikki vaikuttaa aivan arvo, arvo, tehottomalta ja he eivät voi antaa omaa panostaan äh, taloutensa äh, kehitykseen. Tässäpä se. Kiitoksia. Thank you very much for those. Kiitoksia näistä alustuksista. Kaasti optimismia ei ollut, mutta aloitamme realismista ja katsomme sitten, mihin päädymme. Jotkut ovat jo pyytäneet puheenvuoroa. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Mahi... Ei kun hetkinen. Edward Vaitan, ole hyvä. Merci Madame la Présidente et merci aux trois intervenants. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia vieraillemme. Tässä oli kolme alustusta, jotka osoittavat hiukan, mikä on Euroopan tilanne ja mitä Euroopan ei tulisi olla. Ja olen ylpeä iloinen näistä kahdesta ensimmäisestä alustuksesta, joissa puhuttiin sosiaalisesta vuoropuhelusta, että se luo vaurautta. Tätä pitää korostaa, koska hyvin paljon viime aikoina on vähän stigmatisoitu työmaailmaa ja sen edustajia. Ja me tarvitsemme sosiaalista vakautta ja meidän pitää houkutella yrityksiä Eurooppaan. Ja te hyvin osaatte myydä Eurooppaa ja tätä talous- ja verotusmallia. Ne ovat myyntivaltteja ulkomailla. Eli kun on sosiaalista ja verotuksellisen ja taloudellista vakautta, niin jos olisin yritysjohtaja, niin se olisi sitten ihanteellinen paikka tulla investoimaan. Mutta piru usein piilee yksityiskohdissa, ja tämä nyt ei ole mikään yksityiskohta edes, mutta olemme langenneet siihen ansaan, että tämä pyhä kasvu saadaan aikaan ainoastaan puuttumalla työn kustannuksiin. Esimerkiksi Espanjassa on tuhottu työntekijöiden oikeuksia ja jotkut sanovat, että nyt Espanjassa menee paremmin. Mutta mistä Espanjassa silloin puhutaan? Rahoitus, elämän Espanjasta, rikkaiden Espanjassa, siellä ehkä pyyhkii paremmin, mutta kansalaisten ja työntekijöiden Espanja ja kollegammekin tämän osoitti, niin siellähän nuorista yli puolet on alueittain työttömänä, eikä siitä voi olla ylpeitä. Ja sitten työsopimuksia tehdään alle kahden kuukauden ajoille. Jos tämä on Euroopan tie, niin se ei ole mikään hyvä uutinen. Ja haluaisin nyt todellakin kehottaa Eurooppaa toimimaan eri tavalla. Ja tästä puhui Ialon ja edustaja ja Caldera, eli meillä on valtteja. Eurooppa on yhä kilpailukykyisempi. Kaikesta huolimatta, vaikka ponnistuksia vaaditaan, niin mitä tulee koulutuksen ja jatkokoulutukseen, me pärjäämme siellä hyvin. Se on meidän kilpailuvalttimme. Ja sitten Espanjan malli toisaalta kun tämä prekarisaatio yleistyy, niin silloin yritysten ja koko maan kilpailukyky kärsii keskipitkällä aikavälillä. Koska jos elpyminen nyt tosiaan alkaa, niin silloin eli tilanne on huone, jos tätä osaamispääomaa on tuhottu. Ja nyt kyseessä on myöskin investointikriisi, luoton saanti – ja tässäkin Euroopan pitää nyt oppia viime vuosista ja toimia niin, että täytyy ymmärtää, että nyt toimitaan ihan väärällä tavalla. Näin ei voida jatkaa. Ja myöskin OITn edustaja korosti tätä. Eli lähes kaikki politiikka turvaa investointeja, mutta jos sitä turvataan liikaa, erityisesti Yhdysvalloissa, niin tässä maailmassa me nyt elämme. Eli kaikki on nyt politiikkaa, myöskin tämä Junckerin suunnitelma. Eli tällä tavalla suojellaan investoijia. Eli täytyy antaa kaikki takeet ja sanoa, että tulkaa investoikaa tänne. Teillä ei ole mitään riskejä. Miksei? Koska työntekijät ottavat nämä riskit. He saavat kärsiä ja he ovat epävarmassa asemassa ja heiltä poistetaan sosiaalisia oikeuksia ja niin edelleen. Ja näin ei voida jatkaa. Ja haluaisin kiittää Caldera, kun hän sanoi, että Eurooppa on yhä kilpailukykyisempi, mikäli se pitää kiinni arvoistaan. Ja meidän pitää investoida infrastruktuureihin, digitaalisiin infrastruktuureihin, tietoon, koulutukseen. Mutta riittävästi ei ole puhuttu ympäristöasioista, ilmastosta. Sehän on yhä keskeisempi ja sekin liittyy kilpailukykyyn ja nämä kannat, joita me puolustamme eri tahoilla, jotta Eurooppa pysyisi eturintamassa ympäristökysymyksissä uusiutuvan energialähteiden osalta, niin sekin on tekijä, joka voi tuoda paljon teollisuutta takaisin. Eli kiitoksia vielä vieraillemme. I give the floor to Madam. Seuraavaksi McIntyre. Thank you very much. Uh, Kiitos kovasti puheenjohtaja. Minusta kaikki kolme esitystä olivat kiehtovia tänään. Olen hyvin kiitollinen herra Torresille siitä, että hän antoi meille hieman tilastotietoa ja hän osoitti sen, mikä on tämä todennäköinen suuntaus, vaikka ei ole tarpeeksi tieteellistä näyttöä vielä. Osoititte nämä suuntaukset tai yhä enemmän tuotantoa on Euroopassa kuin ulkopuolella, sen ulkopuolella, lisää investointeja virtaa Eurooppaan kuin niitä menee pois. Ja minusta tämä on todella kannustavaa ja rohkaisevaa. Ja Tony Calderas oli minusta loistava. Hän, se oli hienoa kuulla, kun hän puhui yrityksestä menestyksestä. Ja tapa, jolla hän on tuonut työpaikkoja takaisin Eurooppaan ja tässä tapauksessa takaisin yhdistyneeseen kuningaskuntaan on hienoa ja minusta hänen manifestinsa siitä, miten voidaan auttaa että tämä, siinä, että tämä jatkuu, on hyvin mielenkiintoinen. Herra Salgado, te masensitte minua, ja minä tässä mietin, että olen hyvin surullinen Espanjan puolesta, sillä minun osani Eurooppaa nähdään, että työpaikkoja tulee lisää, ja lisäksi nähdään myös, että palkkakasvu 2,8 prosenttia. On yhä enemmän ihmisiä töissä, joten olen hyvin surullinen siitä, mitä Espanjassa koetaan, sillä sen ei tarvitse olla tällaista, jos ymmärretään, miten tärkeää on, että autetaan yrittäjiä, eikä pidä hidastaa heitä eikä asettaa liikaa byrokratiaa, niin siinä tapauksessa voimme auttaa yrityksiä, jotka haluaisivat tuoda työpaikkoja takaisin tänne Eurooppaan. Pidän erityisen paljon komission varapuheenjohtaja herra Timmermansista. Hän on sosialisti, minä olen konservatiivi, hän on siis sosialisti, mutta olen hyvin paljon samaa mieltä hänen lähestymistapansa kanssa ja hänen ajatuksestaan paremmasta sääntelystä, eli että pystymme antamaan mahdollisuuksia yritykselle ja he voivat käyttää enemmän aikaa tekemään sitä työtä, jota heidän piti tehdä. Kollegat muistavat esimerkit, jotka kuulimme liittyen leipuriin, jonka pitää viettää enemmän aikaa leipomiseen kuin asiakirjan täyttämiseen, joten no puhujamme vieraamme voivat vielä kommentoida tätä, että pitää pohtia, että mit, mitä, he, mitä he, mieltä he ovat tästä paremman sääntelyn agendasta, miten se voi auttaa työpaikkojen palauttamisessa. Ja se myös käsitellä lyhyesti innovaatiota. Olen kyllä tietoinen siitä, että pitää olla varovaisia lainsäätäjinä, ettemme halvaannuta innovaatiota. Meidän pitää ehkä tarkentaa, että mitä me haluamme saavuttaa, eikä miten se tehdään välttämättä. Jos toimii liian rajoittavasti, niin sitten ei sallita innovaation kukoista ja uusien ajattelutapojen myöskään. Tämä mielestäni on hyvin tärkeää, että käytämme horisontti 2020 budjettia. 80 miljardia euroa on siinä, jota voidaan käyttää viiden vuoden aikana. Ja yksi sen osatekijöistä on, että kyse on ainoastaan Blue Sky sininen taivastutkimuksesta, vaikka se onkin tärkeää, mutta tota, tarvitaan käytännönläheistä toimintaa, joka tukee innovaatioita, että nämä toimet saavuttavat pienyritykset, jotta ne voivat käyttää niitä sillä innovaation avulla. He tulevat kilpailukykyisemmiksi ja näin ollen he saavat juuri tuon edun ja näin ollen tulee todennäköisemmäksi, että työpaikat palaavat Eurooppaan jotka on aikaisemmin ulkoistettu ja siirretty ulkomaille, joten minusta tulevaisuus on valoisa. Ja mielelläni kuulisin kaikilta kolmelta vierailtamme niistä asioista, joista äsken juuri puhuin. Kiitos. We'll get back to them, but... Palataan heihin, mutta nyt seuraavan luettelossa on Jutta Ruk Maria Rena, Martina Lavajova ja Gion Balas, joten Ensin Jutta Steinbrück, olkaa hyvä. Kiitos. Aivan ensin haluan kiittää sydämellisesti kaikkia kolmea vierastamme siitä, että kalenterista löytyi aikaa tulla keskustelemaan tästä aiheesta kanssamme. Siitä äh, asti, äh, kuin äh, työhön mm, lähdin ennen politiikkaa, toimin johto tehtävissä. Ja näin jo tuolloin, että ensin yritykset siirtyivät Euroopan sisällä halvempiin maihin ja sitten Euroopasta Aasiaan, tämän jälkeen sitten ehkä jo Aasiasta Afrikkaankin halvemman tuotannon perässä. Tässä erityisesti keskitytään mahdollisimman halpaan tuotantoon ja ää, halpoihin palkkoihin. Näin teki Nokia ja Kolderalta saatiin sitten toisenlainen esimerkki. Kun ajatellaan alueellista vastuuta, niin tästähän on monia hyviä esimerkkejä. Täällä on todettu, että ää, halvemmalla tuota, pystytään kyllä tuottamaan muualla, muualla maailmassa – joka tapauksessa, mutta me tarvitsemme kilpailukykyä ja mielestäni kilpailukyky on oikein hyvä asia, jos puhutaan eh, teknologisesta etumatkasta, koulutuksen etumatkasta, pätevistä työntekijöistä ja tähän tarvitaan julkisia investointeja, mm, jotka tulevat verorahoista, eh, jotka verorahat taas saadaan yrityksiltä veroina. Ja todella kyllähän nämä verorahoista eh, muun muassa teknologisen teknologista kehitystä kustannetaan. Ne, jotka eivät halua sääntelyä, eivätkä halua maksaa veroja, haluavat tuottaa halvalla, niin he, heidän täytyy ymmärtää, että tarvitaan myös tätä kolikon toista puolta, eli sosiaalista hyvinvointia ja Ähm, rauhaa. Ja tämä meidän täytyy myös poliitikkoina nähdä. Ja kun minä nyt tässä äh, tarkastelen Euroopan kilpailukykyä, niin äh, eikö meillä nyt pitäisi ehdottomasti Kreikassa olla varsinainen yritysten perustamispuumi tällä hetkellä, sillä äh, kun ajatellaan palkkojen kilpailukykyä, niin tässähän Kreikka on varmasti maailmanlaajuisesti noussut, mutta Yrityksiä ei kuitenkaan perusteta, ja tämä liittyy siihen, mitä sanoitte, herra Caldeira, äh, te äh, tuotatte kulutushyödykkeitä, äh, esimerkiksi autoja ostavat ne, joilla siihen on varaa, jotka eivät ole työttömiä, joten nyt meidän täytyy huolehtia siitä, että kuluttajilla on rahaa, että kuluttajat ansaitsevat rahaa, jotta voivat kuluttaa. Minulla olisi kysymys ja ehkäpä kaikki kolme voisitte vastata tähän kysymykseen. Kyllä te tähän jo viittasittekin, niin herra Kaldeira, te olette esimerkki yrityksestä, joka on palannut. Ja teidän kokemuksenne kiinnostaisi minua. Palasiko Eurooppaan yhtä monta työpaikkaa kuin sieltä lähti? Ja montako sellaista yritystä te tunnette, jotka ovat toimineet aivan niin kuin te, vai oletteko te oikeastaan yksin? Siis eh, puhun nyt yrityksistä, jotka palauttavat työpaikkoja Eurooppaan, laadukkaita työpaikkoja, eikä työpaikkoja, jotka kuitenkin pakottavat ihmiset eh, saamaan osan tuloistaan mm, sosiaaliturvajärjestelmistä. Ja sitten tuo Espanjan esimerkki, ehkä ihan konkreettisia esimerkkejä vielä metalliteollisuudesta, autoteollisuudesta. Mehän Euroopassa kuitenkin äh, voimme olla kilpailukykyisiä. Ja sitten ilo tosiaan, tehän puhuitte asiasta teoriassa. Haluaisin kuulla ehkä, ehkä käytännön esimerkkejä. Äh, no tänään onneksi yksi tällainen käytännön esimerkki istuu täällä salissa. Kiitos. Kiitos sitten Maria Reena. Merci. Ähm. Kiitoksia. Tämä kuuleminen olisi voitu järjestää yhdessä sisämarkkinavaliokunnan kanssa, koska valtaosa näistä puhujoista on puhunut sekä todellisuudesta, teollisuuden siirtymisestä, mutta myöskin siitä, miten globalisaatio vaikuttaa, koska meillähän on hyvin erilaisia talouksia, sirpaloituneita talouksia, niin niiden välinen vaikutus on tärkeä. Olen kumpassakin valiokunnassa ja voin puhua nyt sekä sisämarkkinavaliokunnan että työllisyysvaliokunnan nimissä. Ja olen sama siitä, mitä Jutta juuri sanoi. Caldera, te esittelitte meille ongelmianne päästä Kiinaan VTOssa, mutta sitten kuitenkin tuitte ehdottomasti TTIP-neuvotteluita. No olisimme voineet kutsua eurooppalaisen yrityksen, joka olisi sanonut täysin päinvastaista kuin mitä te sanoitte. Hän olisi sanonut, että olen iloinen siitä, että Kiina on nyt VTOssa, koska voimme tehdä bisnestä heidän kanssaan, mutta en kuitenkaan pidä hyvänä tätä TTIP-sopimusta, koska se aiheuttaa minulle sitten ongelmia epäreilyn kilpailun suhteen. Eli joku yritys olisi voinut sanoa täysin päinvastaista kuin te. Ja mitä pitää sitten tehdä? Eli mehän olemme nyt muokkaamassa vapakauppasopimusta ja haluamme ehdottomasti käsitellä kestävää kehitystä, eli ILOn normit ja myöskin ympäristönormit, no niistä nyt ei ole paljon puhuttu, mutta kaikki nämä normit, jotka liittyvät hyvinvointiin viime kädessä, kun ajatellaan ympäristöä, sosiaalista hyvinvointia – niin ne pitää saada mukaan näihin vapaakauppasopimuksiin, jotta tällainen epäreilu kilpailu, josta te puhuitte Caldera, mutta joku voisi puhua tästä Yhdysvaltojen suhteen, niin se ei enää olisi ongelma. Ja että tällaiset kauppasopimukset eivät enää edistäisi epäreilua kilpailua, koska tällä hetkellähän meillä on kauppasopimuksia, jotka liittyvät epäreilyyn kilpailuun – ja nyt kun meillä on tällaista kevyempää sääntelyä yrityksille, niin tässä nyt paremminkin on purettu sääntelyä. Ja minä pidän kyllä säännöistä silloin, kun ne suojelevat ihmisiä. Eli parempi sääntely ei tarkoita sitä, että eikö olisi mitään sääntelyä. Ja joskus olin Timmermansin kanssa eri mieltä, vaikka hän on sosialisti, kun sekoitetaan parempi sääntely ja sitten sääntelyn purkaminen. Nyt puhutaan esimerkiksi TISA-sopimuksesta, eli palveluita koskevasta sopimuksesta. Eikä voi sanoa, että sääntöllä pitää purkaa palvelualalta. Se on yhä enemmän digitaalista, eikä siellä ole mitään sääntöjä. Täytyy vain katsoa, mikä nyt on Uberin tilanne taksimaailmassa. Sieltä puuttuu sääntöjä ja sitten amerikkalainen yritys tekee rahaa tuhoamalla eurooppalaista mallia, niin ei sitä voida hyväksyä. Eli meillä pitää olla sääntöjä, kun käymme kansainvälistä kauppaa. Eli kysyisin ILOlta, eli haluaisitteko, että nämä ovat sitovia sääntöjä kaikissa sopimuksissamme? Sillä tavalla voimme suojella omaa malliamme ja omaa kilpailukykyämme. You, uh, Martina Diabat. Kiitos sitten Diabola. Um, Kiitos puheenjohtaja. Pitää sanoa, että henkilökohtaisesti minä ja Alde ryhmänä suhtaudumme tähän suuntauksen, että te vaikka valtataan Euroopan unionin myönteisesti, sillä nämä ovat uusia mahdollisuuksia, joita se tuo EUlle työpaikkojen luomiseen, erityisesti nuorille. Haluaisin vain sanoa, että on hienoa, että se mitä herra Caldera sanoi, että hän tulee tästä todellisesta maailmasta, olin itsekin siinä, kunnes sitten tulin tänne ja tarjosin palveluita tuotantoyhtiöille, jotka tarvitsivat uusia toimintastrategioita. On mielenkiintoista, sille viimeisen 20 vuoden aikana näin, miten Eurooppa muuttui. Ensinnäkin yhtiöt 90-luvun alussa siirtyivät Länsi-Euroopasta Itä-Eurooppaan, sillä kulut olivat siellä alasempia muassa työvoimakulut, energia, sähkökulut, rakentamisen kulut ynnä muuta. Sitten ne siirtyivät muille markkinoille Euroopan ulkopuolelle, mutta syyt muuttuivat 20 vuoden aikana. Alussa kyse oli vain kulujen erosta, sitten tämä johtui uusille markkinoille pääsystä. He asuvat siis strategiana, että ovat muuallakin läsnä muissakin markkinoissa, ja tämä johtui myös joustavista työmarkkinoista, sillä tietyissä jäsenvaltioissa Euroopassa he eivät löytäneet samaa jousto, tai sitä joustavuutta, jota he tarvitsivat, joten he siirtyvät jonnekin muualle. Ja joskus ne et siirtyvät myös, koska etsivät osaavaa työvoimaa, koska eivät löytäneet sitä Euroopassa. Joten mielestäni on eri syitä ja eri yhtiöillä on eri kansainväliset strategiat, joten tätä pitää tarkastella eri näkökulmista. Mutta herra Caldera, puhukaa joka lisää poliitikoille sitä, mitä Eurooppa tarvitsee ja mitä yhtiöt ja yritykset tarvitsevat sillä. Meidän pitää kuulla tästä lisää ja me tarvitsemme koko ajan päivitystä siitä, mitä tapahtuu ja mitä kentällä eh, pk muussa tarvitsevat. Muutama kysymys ensinnäkin. No tämä on tärkein minulle. Haluaisin tullakin tietää mielipiteenne kaikilta puhujilta. Tämän puhuin kuuluista uusista markkinoista, joustavista työmarkkinoista, osaavasta työvoimasta, mutta haluan kysyä teidän mielestänne tällä hetkellä näkökulmastanne, mitä EU pitää tarjota enemmän kuin muut markkinat? Onko se osaava työvoima? En tiedä. Hieno sääolosuhteet. Mitä teidän mielestänne, näkökulmastanne, mitä meidän pitää tarjota lisää? Mitä voimme edistää? kun markkinoimme EUta toiseksi. Toinen kysymys, ja erityisesti herra Caldeiralle kysymys, mitkä ovat parhaat käytännön liittyen nuoriin? Onko teillä erityisstrategioita liittyen muun muassa työssä oppimiseen, harjoitteluun ja miten nämä parhaat käytäntöt voisivat toimia työpaikkojen palauttamisen kontekstissa? Sitten kysymys äh, kaikille myös, että millaisia toimenpiteitä ehdottaisitte pk-yrityksille – jotta ne voisivat parantaa kilpailukykyään ja talouskasvuaan, kun ne palauttavat työpaikkoja Eurooppaan. Mitä konkreettisia toimia kannustimia, mitä toimia ehdottaisitte? Ja lopuksi haluaisin korostaa tätä, ja no sen sanoikin ensimmäinen puhuja myös, ja olen siitä hyvin kiitollinen. On suuri mahdollisuus Euroopalle hyötyä työpaikkojen palauttamisesta digitaalisissa palveluissa, ja esteenä mielestäni on se, että ei ole tarpeeksi digitaalista osaamista. Tämän takia myös digitaalinen strategia ei myöskään onnistu. Uskomilta 2020 vuonna Euroopassa se 800 000 liian 800 000 ICT-työntekijää liian vähän ja 40 prosenttia eurooppalaisista ei vielä omaa tarpeeksi digitaalisia taitoja, joten mitä meidän pitäisi tehdä juuri näillä markkinoilla, sillä tämä on suuri haaste Euroopalle. Kiitos. Thank you, Guillaume Balas. Kiitos sitten Guillaume Balas. Siis Kiitoksia. Nämä ovat kiintoisia alustuksia. Ja kysymykseni on seuraava. Jos nyt oikein ymmärsin, niin tällä saattaa olla vaikutusta, mitä tulee työn hintaan Kiinassa. Tästähän puhuttiin jo kymmenisen vuotta sitten, eli silloin kun Kiinan palkat nousevat, niin sitten meidän kilpailukykymme paranee. Ongelma on nyt se, että tänä aikana Euroopassa on hiukan alennettu sosiaalisia standardeja kilpailemalla Euroopassa keskenämme, eikä paljonkaan ole tehty investointien osalta. Jos nyt katsotaan Euroopan kapasiteettia luoda uusia tuotteita, esimerkiksi nousevissa maissa, mutta myöskin Yhdysvalloissa, niin heikkoutemme näkyy siinä, mutta tässä on todellinen ero, kun verrataan Eurooppaa muuhun maailmaan. Ja sitten yksityisiä ja myöskin julkisia investointeja on vähemmän. Jos on paljon velkaantumista, niin se yleensä ei mene investointeihin, vaan muihin asioihin, jotka liittyvät sitten politiikkaan ja vuoden 2008 kriisiin. Eli ensinnäkin kysyisin näistä investoinneista, millä tavalla yritykset nyt käsittelevät tätä asiaa. Ranskassahan odotetaan, että näitä investointeja saataisiin lisää, mutta niitä tulee hyvin vähän. Eli jos puhutaan tästä työn kustannuksista, ensinnäkin työn kustannukset Ranskassa ovat laskeneet, eli nyt se on helppo, halvempaa kuin esimerkiksi Saksassa. Ja toinen elementti liittyy siihen, että jos kysyntä vähenee vielä, niin sitten meidän täytyy vain lisätä yksityistä velkaantumista, ja sehän sitten johti vuoden 2008 kriisiin. Sillä tavalla Yhdysvalloissa oli seurat selvitty näistä talouden taastumista jo vuosikymmenten ajan. Eli miten päästään irti tästä noidankehästä, investointeja puuttuu ja niin edelleen. Marta. Sitten Mahtan. Merci. La... Kiitos. Tämä siirto tarkoittaa, palauttaminen tarkoittaa sitä, että palautetaan juuri näitä aikaisemmin siirrettyjä työpaikkoja, siihen on tarjottu kansallisia toimia. No, Euroopalla ei ole tehokkaita valtuuksia liittyen työllisyysasioihin. Tämä palauttaminen tarkoittaa sitä, että työttömyys laskisi lausuisesti ja määräisesti, mutta sitä ei ole kuitenkaan nähtävissä, niin kuin näytettiin aikaisemmin. Jos tämä palauttaminen tapahtuisi, se ei tapahtuisi eurooppalaisen kasvun myötä, niin kuin on sanottu, vaan siten, että se taisi muiden valtioiden stagnaation Kiina, BRICS-maat. Se ei olisi rakenteellista, vaan suhdanne riippuvaista. ENLn e e mielestä tämä palauttaminen ei saa luoda uutta eurooppalaista strategiaa, joka on ylikansallinen ja joka jota huomioon jäsenvaltioiden tahtoa. Kysymys kuuluu, missä, milloin ja miten tämä työpaikkojen palauttaminen tulee tapahtumaan. ILOn edustaja sanoi, puhukin tästä jo, palautetaan, mutta ei välttämättä alkuperä sen maahan, vaan ehkä EU-jäsenvaltion, joka on low cost eli alhaisen kulujen maa mitä vaikutuksia tällä tulee olemaan yhteiskunnallisesti. Jo. EU pitäisi siis saada toimivaltaa lisää työllisyysasioita, jos haluaa tässä toimia. Tällä hetkellä näin ei ole. Kuitenkin toivomme, että nyt saamme lisää tietoa tästä näkökulman muutoksesta. Pelkäämme, että tämä käännös, sen syyt ovat täysin taloudellisia ja hauraita. Tämä jyrkä päätös palautetupakoja, johtuuko se siitä, että Kiinassa kulut kasvavat ja että Aasian matkustuskulut nousevat? Otanko tässä itse siis korvaa ja Kiinalle? Jos uusi alhainen Eldaro löydetään, niin kauanko kestää, että sitten taas yritykset vievät työpaikkoja muualle, näin ollen taas tuhansia joutuisi työttömäksi. Ja lopulta olisin herra Kaldera on tämä globalisaation arkkityyppi. Hän meni ensin etsimään tätä mannaa Kiina, Kiinasta, kun sitä ei sitten ollut tarpeeksi, hän palaisi Britanniaan. Ja sitten hän samalla kuitenkin laittoi uuden mehiläispesän USAan, joten hän ei tässä edusta EUn eikä Britannian intressejä, hän puolustaa omia intressejään. Ja hän väittää meille, että hän puoltaa TTIPiä että tulli, esteet pitäisi poistaa. Siinähän poistetaan kaikki ympäristönormit, kaikki työntekijöiden suojatoimet. Tämän avulla hän siis saisi palautettua mukaan tämän amerikkalaisen mehiläispesän takaisin Britanniaan. Tämähän johtaisi siihen, että tulisi valtavasti eh, irtisanomisia Euroopassa tässä nyt vain sanotaanko, että Kalderan puhe ei sanonut minulle yhtään, antanut minulle yhtään mitään. Komissio onko tehnyt olisi saadaanko selville, missä maissa nämä palauttamiset tapahtuisivat, eh, mitä sektorita se koskettaisi ja minkä, tyyppisiä, minkä tyyppiset ö, eh, työpaikat siitä hyötyisivät. Toivomme, että tämä että saamme tänään vastaus näihin kysymyksiin ja että vakuutumme tästä toimesta. Thank you. Many questions. Kiitoksia. Siinä oli paljon kysymyksiä. Ehdottaisin, että menemme samassa järjestyksessä kuin aluksi. Eli Torres, jos te aloitatte, sitten Caldeira. Hänelle tuli suoraan useita kysymyksiä. Ja sitten Salgado saa viimeisen puheenvuoron. Eli Torres, olkaa hyvä. Thank you first of all. Uh, let me thank all the, all the speakers and the... Kiitoksia näistä mielenkiintoisista kysymyksistä ja puheenvuoroista. Tärkein kysymys liittyy kilpailukykyyn, eli mitä kilpailukyky tarkoittaa. Monet kysymykset liittyvät siihen, ja ilmeisesti on ollut nyt väärä käsitys kilpailukyvystä pitkään katsottiin, että se liittyy ainoastaan kustannuksiin. Ja oikeasti kilpailukyky liittyy Euroopan talouksien kykyyn mukautua muutoksiin ja sopeutua esimerkiksi uuteen teknologiaan, globalisaatioon ja muuhun. Ja se on eri asia kuin kustannuskilpailukyky. Ja pitkään Eurooppa oli kilpailukykyinen siinä mielessä, ja se, mitä nyt on tapahtunut, on, että koska on uutta teknologiaa, tämä tuotannon sirpaloituminen on tapahtunut ja talouden perusperiaatteet ovat muuttuneet. Eli tärkeää, tärkeää on nyt parempi sääntely. Ei tarvita vähemmän sääntelyä, vaan meidän täytyy mukauttaa sääntelyä muuttuneeseen ympäristöön. Eli tämä on tärkeä kysymys. Ja sitten kysyttiin, mitä tarkoittaa parempi sääntely. No, puhun kansallisista ja kansainvälisistä kysymyksistä. Kansallisella tasolla on kolme tärkeää periaatetta. Ensinnäkin tietysti suojelu. Sääntely tarkoittaa, että suojellaan niitä, jotka tarvitsevat suojelua. Ja Eurooppa vuosikausia on hyvin suojellut yrityksiä, ihmisiä, prosesseja – Olen tehnyt työtä monissa maissa ja monissa osissa maailmaa. Ongelma on se, ettei pystytä panemaan täytäntöön kunnollisia sääntöjä, jotka suojelevat. Se johtuu siitä, että on paljon korruptiota, paljon heikkoa hallintoa, paljon monopoleja, paljon eriarvoisuutta. Ja Eurooppa hyvin pitkään, on nyt tietysti täytyy muuttua, koska tilanne on muuttunut, eli suoja on yksi ehto. Ja Toinen osa parempaa sääntelyä on ennustettavuus. Hyvä sääntely on ennustettavaa kaikille työntekijöille, yrityksille, yksilöille. Ja joissain maissa sääntelystä on tullut monimutkaista monista syistä, ja siksi siitä pitäisi tehdä ennustettavampaa. Ja tähänkin liittyy haasteita. Siis se ei taaskaan tarkoita vähäisempää sääntelyä. Ja kolmanneksi ei pidä sekoittaa oikeuksia sääntöihin kun puhutaan paremmasta säännöllisestä vaikka terveydenhuollossa tai eläkejärjestelmissä, niin eläkeoikeus ja terveydenhuolto-oikeus on suojeltava. Eikä ainoastaan yksilön kontolle voi jättää sitä, että hän hoitaa kaikki nämä asiat. Eli mitä sääntöjä sovelletaan uudessa tilanteessa näiden oikeuksien suojelemiseksi, eli voin puhua työmarkkinasääntelystä ehkä joskus toisten, mutta tietysti kun katsoo Eurooppaa, niin me olemme teettäneet objektiivisen tutkimuksen katsonut kaikkia työmarkkinauudistuksia kriisin jälkeen, ja 70 prosenttia uudistuksista ovat olleet johtaneet vähäisempään sääntelyyn, ja se ei välttämättä johda hyviin tuloksiin. Eli meidän pitää tehdä asioita älykkäästi, ja meidän pitää katsoa jokaista uudistusta erikseen ja arvioida niitä. Muistan nämä perusperiaatteet. Ja sitten kansainvälisellä tasolla parempi sääntely. TTIP, Neuvottelusta kysyttiin. ILOlla ei yleisesti ottaen ole tähän kantaa. Tässähän on vasta neuvoteltu ja on vaikea tietää, mikä on sitten lopullinen teksti. Mutta tietysti tähän liittyy perusperiaatteita, ja yksi niistä – on se, että yleisesti ottaen on tärkeää, että se maa, jossa on parempi suojan taso, on se, jonka sääntöjä noudatetaan. Ja jos ajatellaan vaikka sosiaaliolosuhteita, niin kaikki EU-maat ovat ratifoineet ILOn yleissopimuksen. Ja tämä on etu Euroopalle – ja Yhdysvallat ei ole ratifioinut tätä yleissopimusta. En ole poliitikko, ainoastaan tutkija, eli työntekijä kansainvälisessä organisaatiossa, mutta teillä on paljon sananvaltaa tässä prosessissa. Ja jos Yhdysvallat saataisiin toimimaan samalla tavalla, niin sitten ainakin tässä kysymyksessä olisi samat olosuhteet. Sitten investointien suoja. Tähän liittyy kaksi ongelmaa. Ensinnäkin kilpailuriski erityyppisten sääntelyiden välillä. Tämä on tätä sääntelysuojausta. Ja olisi hyvä, jos tekstissä erikseen viitattaisiin siihen, ettei mitään ympäristö- tai muuta lainsäädäntöä voi käyttää investointien suojaksi. Jos se erikseen todettaisiin, niin siitä olisi apua ympäristö- ja sosiaalikysymyksissä. Ja tämä liittyy myöskin siihen, kuka sitten konflikti tapauksessa päättää, missä tuomioistuimessa tehdään päätös. Euroopassa ilmeisesti oli aloite, joka mielestäni oli hyvä, koska se olisi julkinen taho, joka edustaa kaikkien etuja. Se olisi hyvä. En nyt pystyy enempää puhumaan tästä, koska tilanne muuttuu koko ajan. Ja sitten miten, millä tavalla Eurooppa on erilainen kuin muu maailma työmarkkinoiden osalta? No, kaksi asiaa on erilaisia Euroopassa, kun verrataan muihin tahoihin, Brasiliaan, Kiinaan, Yhdysvaltoihin. Yksi liittyy siihen, että meillä on dynaaminen, suhteellisen laaja keskiluokka, ja siihen liittyy paljon etuja, taloudellisia etuja, mutta myöskin sosiaalipoliittisia etuja, koska sosiaalinen sopimus, joka takaa vakauden, se liittyy siihen, että ihmiset uskovat, että poliitikot tekevät työtä heidän ja heidän lastensa hyväksi. Eli vakaus ja voimakas keskiluokka on tässä tärkeä kysymys. Ja sitten tässä kysyttiin työmarkkinoista. Eli työmarkkinat pohjautuvat sääntöihin. Ja oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan no, tietysti eri tavalla eri maissa, mutta on paljon instituutioita, joita on vaikea rakentaa Kiinaan, Brasiliaan, jopa Yhdysvaltoihin, jotka liittyvät työtarkastuksiin tai näihin työtuomioistuimiin. Esimerkiksi Britanniassa työvälityspalvelut toimivat hyvin ja Saksassa on hyviä käytänteitä. Eli institutionaalinen rakenne on tärkeä. Ja tätä on vaikea ymmärtää, kun nämä instituutiot, jotka ovat olleet niin tehokkaita Euroopassa, ne ovat heikenneet nyt tiettyjen ajatusten seurauksena, jotka eivät vastaa todellisuutta. Eli nämä ovat tärkeitä etuja Euroopalle. Sitten kysyttiin PK-yrityksistä, miten niitä voidaan auttaa. Kalderahan totesi, että Euroopan rahoitusjärjestelmä ei nyt ole ihan tilanteen tasalla. Talous on muuttunut huomattavasti, se vaikuttaa sääntelyyn, mutta se vaikuttaa myöskin rahoitusjärjestelmään. Ja yksi syistä, miksi investoinneista kysyttiin ja miksei niitä ole enemmän, se johtuu siihen, ettei säästöjä pystytä kytkemään investointeihin. Ja julkiset investoinnit on tässä yksi vastaus, mutta silläkin on rajansa. Ja sitten pitää parantaa rahoitusjärjestelmää. Ja tämä on yksi syystä, miksi Euroopassa on paljon vaurautta. Yksityisten investointien ja pankkien puolella. Ne eivät kuulu varsinaisesti pankkijärjestelmään, mutta tämä järjestelmä on olemassa Euroopassa, koska perinteinen pankkijärjestelmä ei pysty kanavoimaan näitä säästöjä investoinneiksi. Esimerkiksi Espanjan tapauksessa tämä pitää paikkansa ja myöskin Calderan esityksessä oli kuva, joka hyvin kuvaili tätä. Ja päätäkin tähän ja kiitos. Thank you. I'll give the floor. Kiitoksia sitten Caldera. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Parhaani mukaan pyrin vastaamaan kaikki kysymyksiä, sillä oli paljon asiaa kerralla, joten pyrin parhaani tekemään pahoittelut, jos sen kaikkien ehdi vastaamaan. Kirjoitin niin pian kuin pystyin, mutta nyt reaktiona näihin kommentteihin vaistoni on samansuuntainen kuin mitä Torres sanoi. Hän on ainoa ero mielipiteessäni liittyy oman sektorini, sektorini, että kulut nousivat paljon nopeammin Kiinassa kuin vaikuttaisi ehkä Bakrodatasta, mutta se on oma henkilökohtainen kokemukseni. Se ei välttämättä ole tilanne markkinoilla, joten voi olla, että mahdollisuudet saapuvat Eurooppaan nopeammin kuin mitä odotetaan. Ehkä näillä suurlähestyllähän hän on enemmän dataa käytettävissään, joten ne ehkä tietävät tilanteen oikeasti paremmin. Tätä tulee Garcia Salgadon kommenttiin. Ajattelisin, että no, on ollut tällaista korkeaa työt, nuorityöttömyyttä Espanjassa, joten me pyrimme työpaikan palauttamisen myötä varmistamaan sen, että saadaan työpaikkoja, jotka ovat kestäviä pitkällä aikavälillä. Se, mitä emme halua, on, että kilpaillaan alimmalla tasolla. Se on hyvä ajatus Euroopan kannalta. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä, mutta ongelmana tässä on, että markkinat ovat työnantajien, markkinat tarvitaan lisää kilpailua työmarkkinoille. Pystynyt kuningaskunta on tästä hyvä esimerkki. Palkat ovat nousseet 3 prosenttia vuodessa, mutta ei johtuen sääntelystä, vaan siksi, että on kilpailua työmarkkinoilla, jos henkilöstö niin on tyytymätön työhönsä, he poistuvat ja menevät toisen työhön, toisen työhön. Eli rimaa pitää nostaa Euroopassa, ei välttämättä lainsäädännön osalta, vaan kilpailun osalta työmarkkinoilla totta kai. Ymmärrän, että eri maissa on eri tilanteet taloussyklin osalta, joten se se mikä on hyväksi UK ei välttämättä ole hyväksi muille, mutta periaate on silti sama, eli että vastaan pitäisi olla kilpailu eikä sääntely. Edward on oikeassa. Hän esti kysymyksen, että tarvitaan kannustimia varmistamaan, no tarvitaan parempaa ö, rahoitusta yhtiöille, parempia pääsyä, Tärkeää, että yhtiöt kuten minun, jotka ovat ehkä juuri pääsemässä tähän käännekohteen ja päättävät palauttaa investointeja ja työpaikkoja takaisin Eurooppaan, niin heillä tulee olla kyky sitten toimia. Ja hallituksen pitää olla heidän puolellaan on kyse sitten EU-kansallisen tai paikallistason hallinnosta, jos ihmiset ymmärtävät tämän periaatteen, että saa lisätyöpaikkoja Eurooppaan, se on hyvä asia, ottaa, jos kunhan ne ovat kilpailukykyisiä, työpaikkoja eivätkä tällaisia alimman tason, niin Varmasti yrittäjät arvostavat sitä ympäri maan osamme. Antian kysymys sitten. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi. Tässä odotellaan uudistuksia työmarkkinoilla, jotta olisi helpompaa yhtiöille palkata työntekijöitä. Yritykset ne ne tarvitsevat lisää joustoa. Espanjan esimerkki on hyvin äärimmäinen. He ovat liian pitkällä samaa mieltä Garcia Salgadon kanssa siitä, että jos palkataan ihminen maanantaina ja sitten äh, annetaan potkut perjantaina, se on naurettavaa yrittäjänä. Britanniassa en ikinä tekisi niin. Me emme uskottaisiin lyhyisiin sopimuksiin, paitsi jos ne ovat täysin tarpeen. Tämä tulee parempaan sääntelyyn, Euroopassa pitää ymmärtää, että yritykset ympäri maailmaa, niillä on valinnanvaraa, ne voivat investoida minne tahansa maailmaa, joten meidän työmme ja poliitikkojen työ täällä on tehdä Euroopasta niin houkutteleva kuin mahdollista, jotta voidaan varmistaa investoinnit, pääomainvestoinnit sekä myös investoinnit koulutukseen ja ihmisten taitoon ja osaamisiin, joten meidän työmme täällä, ja uskon, että teidän työnne täällä on tehdä omista maistanne ja koko Euroopasta niin houkutteleva ja puolissa vetävä kuin mahdollista investoijille. Tämä se tarkoittaa parempaa sääntelyä, ei välttämättä sitä, että ei ole sääntelyä, mutta parempaa sääntelyä. Ja loppujen lopuksi sitä, että on enemmän kilpailua. Sitten äh, Steinbrück, hän on oikeassa. Tosiaan globaalit markkinat ovat globaalit markkinat, kilpailu on globaalia, Caldeira kilpailee globaalilla tasolla niin kuin Eurooppakin. Koulutettu työvoima on eli tärkeää ja ajatus siitä, että luotaisiin lisää veroja, yritykset, että saataisiin rakennettua infrastruktuuria on järkevää periaatteessa niin kauan kuin verot, joita maksetaan, eivät ole niin, niin haitallisia, etteivät yritykset voi enää tehdä tuottoa ja itse investoida, joten oikea tasapaino pitää löytää, jotta Euroopassa on oikeanlaista infrastruktuuria ja että se tukee pitkäaikaisia sijoituksia, jotta yhtiöt voivat sitten palauttaa työpaikkoja tänne, eikä tule verottaa yhtiöitä siihen pisteeseen, jossa niistä tulee, jossa ne kilpailu tarvii liikaa ja jossa kilpailu kärsii globaalisti. Ja yhden vastaus on kilpailu myös Carlton Kassin kysymykseen. Sitten esitätte kysymyksen, niin olemme lisänneet työvoimaa Britanniassa 24 prosenttia ja Kiinassa työvoiman määrä vain 25 prosenttia, joten ilmeisesti otimme ne työpaikat takaisin, jotka vietiin Kiinaan. Totta kai, niin, niin kuin selitin, niin oma toimintamme on hieman monimutkaisempaa nyt, sillä kyse on globaalista toiminnasta. Sitten Maria Areenan kysymys. Hän on oikeassa. Tilanne on, että globaali talous on pirstaloitunut ja monimutkainen ja ainoastaan ne yhtiöt ja maat, jotka vastaavat haasteisiin tässä tilanteessa, selviytyvät. UK on kansleri käyttää yksinkertaista ilmaisua, jonka hän varasti eräältä poliitikolta, joka on tunnettu siitä, että hän auttoi Liverpoolia uuden brändin kanssa. Lordi Heselton hän sanoi, että tässä on kyse globaalista kilpailusta. Se on täysin paikkansa pitävää yksilöinä, maina ja yhtiöinä myös. Sitten TTIP-asiat minun näkökulmastani. Tämä on hyvin yksinkertainen asia. Calderalla sen liiketoiminta on globaalia, ostamme tuotteita globaaleilta markkinoilta ja myymme niitä myös globaaleille markkinoille. Vähennykset näissä tulleissa USAan tuo meille semmoisen, että voimme ostaa tuotteita Euroopasta, erityisesti ostamme raaka-aineet Belgiasta, Italiasta, Espanjasta ympäri maanosaa. Ja voimme sitten valmistaa tuotteet Britanniassa, joten työpaikkoja luodaan koko toimitusketjun Euroopassa ja UKssa, missä loppuvalmistus tapahtuu. Sitten myymme tuotteet suurimmalle kumppanille USAan ja he sitten suoraan korvat tuotteita, jotka, jotka aikaisemmin valmistettiin Kiinassa ja Intiassa. Joten työpaikkojen palauttaminen tapahtuu Britanniassa auttaa toimitusketjua koko Euroopassa. Korvataan tuotteita, jotka tulevat kaukoidästä, kun niitä myydään sitten suurimmille no, ei sisämarkkinoille samalla tavalla kuin EUssa, mutta yhden maan sisämarkkinoille. Ja suora kysymys esitettiin liittyen VTOhon ja siihen, että Caldera, liittyy siihen, miten Caldera menee Kiinaan. No Caldera piti vastata globaaleihin haasteisiin. Kun kohtaan haasteen, niin on uusia, useita vaihtoehtoja, mutta yksi tapa on reagoida tai jättää se huomiotta ja huomasimme, että kilpailijat UKossa, jotka eivät vastanneet siihen, niin ne menivät konkurssiin ja kaikki työpaikat noiden yhteyden osalta menetettiin. Caldera meni ensin Kiinaan puolustusmekanismin osana, sillä yhteistyökumppanimme, joilla oli vaihtoehto sille, mistä he ostavat tuotteensa, halusivat tuotteen, joka, jonka alku oli Britanniassa, mutta että Hinta peruste oli kiinalainen, joten menimme sinne saadaksemme alhaisemmat kulut. Mitä tapahtui, kun Caldera meni Kiinaan? Se oli aivan ennennäkemätöntä, sillä olimme tietyissä näyttelyissä Kiinassa. Meillä oli britti tuotteita siis sillä Kiinassa. Mitä tapahtui oli, että toimintamme kaksinkertaistui ensimmäisen kahden vuoden aikana sitten taas seuraavana kahtena vuotena kaksinkertaistui liiketoiminta, sillä monet ihmiset löysivät loistavan yhdistelmän, oli eurooppalaista designia, joka oli valmistettu Kiinassa kilpailutuona aikana oli kiinalainen design valmistettu Kiinassa, joten kuitenkin puolustimme näitä design-suunnittelutyöpaikkoja suunnittelutyöpaikkoja eri sektoreilla, ja tämä sitten pelasti UK-yhtiön, sillä kuten sanoin, yksi tehdas suljettiin, mutta toinen pidettiin kuitenkin aktiivisena. Mutta siksi, että reagoimme, me loimme globaalin mahdollisuuden, joten tämä oli alun perin uhka, tämä Kiinan liittyen VTO, mutta se tehtiin mahdollisuus, sillä aikaisemmin me emme pystyneet myymään maille kuten USA tai muiden osille markkinoille, sillä fyysisesti emme voineet kilpailla kiinalaisten kanssa. Mutta sitten kun teimme yhteistyötä kiinalaisten kanssa, niin saimme aika liiketoimintaa, josta tuli globaalisti kilpailukykyinen. No, tämä oli ironista, kun USAn toiminta alkoi, niin ymmärtääkseni sitten ajateltiin, että myytiin tuotteita, jotka oli suunniteltu Britanniassa, valmistettu Kiinassa, ne myyti sitten USA, mutta nyt kuitenkin myymme näitä enemmän Eurooppa, yhä enemmän eurooppalaisia tuotteita USAan kuin Kiinaan, että se mitä havaitaan on, että no tämähän on vain mikroesimerkki. Esimerkiksi New Yorkissa näyttelyssä on yhä enemmän eurooppalaisia tuotteita, koska niistä on tullut kilpailukykyisempiä. Tämä on ollut tärkeä asia oppia ja sen takia minusta TTIP, sitä tarvitaan hyvin pian, sillä sitten on yhtälaiset toimintaedellytykset nyt jo. On tarpeeksi vaikeaa valmistajille rupeessa myydä USAan, koska on no, tämä suuri Atlanttiin välissä totta kai myös, mutta siitä tulee paljon näitä kuluja, mutta jos saamme yhtälaiset toimintaedellytykset, niin sitten intialaiset ja kiinalaiset tuotteet menettävät jalansijaa USAssa ja eurooppalaiset tuotteet saavat lisää jalansijaa Tämä on yksi tapa, jolla minusta pitää suhtautua tähän TTIP-keskusteluun. Sitten Martinan kysymys. No, hänen kokemuksensa on hyvin rakastavaa ja uskon kyllä, että yrittäjien pitää olla yhä enemmän mukana politiikassa. Se auttaa ymmärtämään tämän vaurauden luonnin pikemminkin kuin sen uudelleen jakamisen. Totta kai on oikeassa kustannukset ja kilpailukyky ovat todellisia Nämä ovat juuri niitä asioita, jotka pitää ottaa huomioon sillä tosiasiassa liiketoiminta siirtyy sinne, missä saa suurimman tuoton, ja se ei välttämättä ole huono asia, sille loppujen lopuksi, jos tuottoja tehdään, niin kuten sanottiin aikaisemmin, autot eivät osta autoja, vaan ihmiset ostavat autoja, joten jos tässä onnistutaan, niin se on hyvä asia, ja sitä me tarvitsemme. Uudet markkinat, niiden saaminen kiinnostaa meille äärimmäisen tärkeää nyt markkinat, jotka avautuivat Kiinassa, niille tulee myös meidän eurooppalaisia tuotteitamme, joten kun me reagoimme tähän globaaliin ongelmaan, niin luomme samalla globaalia liiketoimintaa ja globaalin ratkaisun. No tämä mikro, on mikroesimerkki siitä, mitä minun yhtiöni teki, ja se on hyvin tärkeää, että poliikot muistavat sen, sillä loppujen lopuksi se, mitä pitää saada tässä huomattua, on että saadaan siirrettyä tämän makrotasolle, eli että uhista voi tehdä myös mahdollisuuksia. Sitten nuoret, se tuli suora kysymys Martinalta. Me toimimme hyvin proaktiivisesti, kun suunnittelemme uusia tuotteita Britanniassa. On loistavia suunnittelijoita, hyvin luova ala kyseessä. Pystymme luomaan asioita, joita ei voida luoda Kiinassa. Sama pätee Eurooppaan ostatteko mieluummin saksalaisen auton, no kiinalaiset kuluttajat, haluatko mieluummin italaisen puvun, totta kai mieluummin italainen puku kuin kiinalainen puku. Ja tämä palauttamiskeskustelu on tärkeä myös siksi, että se tuo lisää mahdollisuuksia, kun pohditaan kasvavaa keskiluokkaa Kiinassa. Näin ollen No aikaisemminhan kyse oli kulustrategiasta, kun mentiin Kiinaan, mutta nyt sitten se tuo mahdollisuuksia lisää tuottoja, koska keskiluokka siellä kasvaa, koska heistähän tulee sitten myös kuluttajia. Sen sijaan että vain tuottajia, joten tästä voi oppia paljon, sillä meidän meidänkin yhtiömme on alkanut pyydä yhä enemmän Kiinaan tuotteita. Kun menimme Kiinaan kymmenen vuotta sitten, sanoitte minulle silloin, että kymmenen vuoden päästä työpaikkoja tuodaan takaisin ja sitten myydään tuotteita kiinalaisille, niin olisin ajatellut, että kallonkutistelu tarvitsisi käydä sillä, niin ei tulisi ikinä käymään, mutta nyt näin on käymässä kuitenkin. Taas kysymys Martinolta, digitaalitalous, siitä on loistava esimerkki anekdootti kuun alussa Brysselissä kongressikeskuksessa oli näyttely nimeltä Mood. Se oli loistava tapahtuma. Ja sen mitä tulen Brysseliin säännöllisesti, joten olen tämän kaupungin suuri ihailija. Se, mitä tänä vuonna huomattiin, oli, että siellä oli espanjalainen yhtiö, joka oli investoinut yli miljoona euroa, pieni PK-yritys investoi miljoona digitaalisiin painokoneisiin ja siinä kävi niin, että he löysivät nyt tavan valmistaa tuotteensa halvemmalla ja äh, halvemmalla kuin kiinalaiset kilpailijat, joten no, viime kuussa espanjalaisyhtiö siis investoi tähän tekniikkaan ja korvasi kiinalaisia tuotteita, toi työpaikkoja takaisin – ja heillä on tiimi, joka johtaa tätä tuotantolinjaa. Ja sen lisäksi on myös myyntihenkilöstöä, suunnittelijoita mukana tuossa hankkeessa. Ja he voivat paattaa sitten työpaikkoja yhä enemmän, kun he voivat tämän digitaalisen painokunnan avulla toimia Euroopassa, eikä tarvitsekaan enää mennä Kiinaan. Eli huomattavissa on, että työpaikat ovat lisääntymässä tuon espanjalaisen yrityksen parissa sen myötä, että digitaalista teknologiaa on voitu käyttää hyväksi. Eli jopa tekstiililalla digitaalinen vallankumous on tärkeässä osassa. Lopuksi Giin kysymys. On tärkeää, että poliitikot ymmärtävät, niin kuin se on että tämä käännekohta yksittäiselle yhtiölle on olemassa jokaisella yhtiöllä on päätös tehtävänä, missä kohtaa liiketoimintaan palautetaan, työpaikka palautetaan, jos poliitikot ja kauppakamarit ja muut ymmärtävät tuon merkityksen, niin he voivat tehdä yhteistyötä ja pyrkiä kiihdyttämään tuota käännekohtaa. Sillä ydinyhtiöt sen tapauksessa sitten palauttavat työpaikkoja, mutta lisäksi ne palautuu myös muitakin työpaikkoja koko toimitusketjussa, esimerkiksi UK on moottorialla Liverpoolissa, Chagio Lando toimii siellä, Vauxhall toimii meillä myös autovalmistaja, ja sen myötä työpaikkoja on palannut valtavasti, kun he ovat tuottaneet tuotteita taas Englannissa. Sitten investoinnin näkökulma näihin kysymyksiin suunnittelu, lisäarvo, koko luova prosessi, ja no, mainittiin myös nämä Euroopan myyntipisteet. Eurooppahan on maailman luovin maanosa, sillä on ajatuksia, innovaatiota, jota ei ole missään muualla tällä tavalla. Ja on ylpeistä, että UK on yksi näistä innovaatiomaista. Ja kun luodaan uusia tuotteita ja ideoita, niin se luo mahdollisuuden ottaa nuo ideat hyödyntää niitä. Ja sitten tuotteet voidaan viedä globaaleille markkinoille. Eli kun luodaan globaalia liiketoimintaa, niin luodaan globaaleja toimintamahdollisuuksia. Dominik esitti hieman kritiikkiä. No, olen täysin eri mieltä, kuten odotatkin sen kanssa, mitä hän sanoi suurimmaksi osaksi ensinnäkin. On tärkeää, että no Dominik ja muut poliitikot heidän ei pitäisi tätä jos-kysymystä, olen siitä elävä esimerkki, että ei jos vaan kun asiat tapahtuvat ja jopa makrotasolla Torres, hän piti loistavan esityksen siitä huomataan, että tasapaino investointien ja teidän on vihdoinkin muut, kääntynyt Kalleen Euroopassa, eli Calderan käännekohta 2007-2008, ehkäpä makrotasolla tämä käännekohta on nyt tullut perustuen noihin tilastotietoihin. Ehkä se on 2015 tämä käännekohta Euroopalla, eli annan tämän mikroesimerkin, mutta ehkä voidaan katsoa myös makroesimerkkiä, ja Antea mainitsi myös sen, että tämä on loistava uutinen koko maan osalle, ja meidän pitäisi nyt herätä tähän ja ottaa irti kaikki tästä mahdollisuudesta. Yhtiöt toimivat taloudellisin intressein totta kai ja siirtyvätkin tätähän liiketoiminta on. Kyse on vaurauden luonnista. Yrittäjät luovat työpaikkoja ja vaurautta. Hallitukset jakavat sitten uudestaan tätä vaurautta. On totta kai eri tasoja ja tapoja tehdä tätä, joten se ei ole niin yksinkertaista, mutta periaatteessa näin se toimii. Ja sitten Calderan sy- syytä siitä, että Caldera ei välitä Euroopasta ynnä muuta. No, haluaisin vain Dominik, että kriisin aikana yhtiö menetti rahaa, sen koko pieneni, mutta UK työntekijöistä pidettiin kiinni ja toimittajista pidettiin kiinni ja sen tuloksena se nyt kasvaa taas sen asiasta, että oli luovuutta ja että luotiin lisäarvoa, kun nyt sitten työpaikka palautetaan. Tiivistääkseni Nopeasti mainitsisin, että Caldera onnistui globaalisti siksi, että se on kilpailukykyinen globaalisti. Ja siinä esimerkki siitä, mitä Euroopan pitää tehdä. Eurooppa menestyy vain globaalisti, kun se on kilpailukykyinen globaalisti. On hyvin tärkeää, että ymmärrämme sen. Voimme olla puolustuskannalla tai protektionistisen, mutta jos osa haluaa menestyä, se pitää houkutella liiketoimintaa ja investointeja tänne. Ei siksi, että olisi vain jotain ohjelmia, vaan siksi, että se on kilpailukykyinen kaiken kaikkiaan. Kaldera muuttui ja sopeutui ja jäi henkiin tämän käännekohdan jälkeen. Ja Euroopan pitää ottaa tästä sama irti. Jos voimme muuttaa, jos voimme oppia, jos voimme sopeutua ja uudistaa, jos voimme tulla kilpailukykyisemmiksi, niin sitten maan osana me selviydymme, mutta kasvamme taas ja mistä tulee se dominoiva voima. Ja näin meidän vielä tehdään. Thank you. There were many questions to, uh... No niin, Kalleralle oli paljon kysymyksiä. Jutta, oliko sinulla vielä yksi? Eli lyhyt kysymys ja lyhyt vastaus. Niin, mä halusin vain muistuttaa kysymyksestä, jonka esitin. Herra Kaldeira, onko teillä kokemusta siitä, onko monia muita yrityksiä, jotka ovat palauttaneet työpaikkoja Eurooppaan tai teidän kulmillenne? Okay, in 2012. Vuonna 2012 yritys, BBC valitsi yrityksen tekemään dokumentin Town Taking on China, äh, kaupunki, joka valloitti Kiinan. Tämä oli siis yhtiön tarina tämä dokumentti ja se kertoi siitä, miten toimimme Kiinassa ja siinä, se, siinä otettiin huomioon tämä inhimillinen lähestymistapa muun muassa. Se on YouTubessa, jos haluatte katsoa tämän Town Taking on China. Siitä, siinä saatte lisätietoa. Ja tämä oli kiehtovaa tämän dokumentin tekeminen ja tietysti se, että miten monet yhtiöt pyrkivät tekemään täysin saman asian. Panikin paljon, että kun dokumentti saatiin päätöksen, niin tuotteilla oli sadoittain äh, tietopyyntöjä muilta yhtiöiltä, jotka olivat kiinnostuneita osallistumaan dokumenttiin 2012 vuonna, siis tapahtui tämä 2015 satoja, ja odottaisin kymmeniä tuhansia yhtiöitä ympäri maanosaa, jotka haluavat tehdä tämän nyt. Me emme ole pioneereja, emme ole toimi yksin. Totta kai me johdamme tätä toimintaa, tuomme työpaikkoja takaisin Eurooppaan, mutta olen luottavainen kyllä. Ja teemme tämän dokumentin ja tiedän sen myötä, että monet yhtä tekevät täysin samaa. Thank you, uh, eh, Mr. Salgado. Kiitoksia sitten Salgado, olkaa hyvä. Muchas gracias y muy rápido porque... Kiitos paljon, täytyy puhua nopeasti, etten eh, Äh, jää lennolta. Meillä on juhlapäivä huomenna Barcelonassa. Äh, kun puhutaan kilpailukyvystä, mm, varmaan herra Torres oikein hyvin sen tässä selitti. Kyse on siis äh, siitä, että täytyy sopeuttaa meidän elämämme ja toimintamme ja pelisäännöt. Emmehän me voi palata tuonne 1200-luvulle ja orjan kaltaisiin olosuhteisiin työntekijöidemme kohdalla. Entäpä sitten se, että ihan niin kuin kissakin, kissa joutuu näkemään nälkää, jos ei saa hiirtä kiinni. Ja ihan sama se on ihmisilläkin, kyllä lepäsentään täytyy pöytään riittää. No ajatellaan Euroopan unionin etua, niin tietenkin tuotteiden laatu, korkea laatu, design ja tietenkin demokratia kaikki nämä asiat. Ja sitten nämä PK-yritykset minun maassani, PK-yritykset ovat suurissa ongelmissa, koska ne eivät saa rahoitusta, eikä ole saatu edes käynnistettyä oikein hyviä ehdotuksia tai ajatuksia aina yritykseksi asti, koska rahoitusta ei ole. Ja tämä on kyllä nyt ikään kuin tällainen poltetun maan taktiikka, hyvin vaikeaa päästä tästä enää uuteen nousuun. Kun ajatellaan maata, niin 90 prosenttia teollisuudestamme kuitenkin perustuu pienen ja keskisuuren toimintaan. Ja kun ajatellaan nyt sitten investointeja, mm, niin ihmiset <laughs> haluaisivat, että rahat sijoitettaisiin pikemminkin tuotantoon kuin keinotteluun. Kun sitten ajatellaan hankerahoitusta, esimerkiksi infrastruktuuriparannushankkeet, meillä on edelleen infrastruktuuripuutteita, varmaan koko Euroopassa on ja edelleen innovaatiot ja koulutus ovat äärimmäisen tärkeitä. Euroopan energiaunioni tai suunnitelma. Ja kun ajatellaan sitten ylipäätään meidän me meillä on loistavaa teollisuutta ja meillä on todella sellaista teollisuutta energia-alallakin, joka voi luoda hyvin paljon ja erittäin laadukkaita työpaikkoja, olla kilpailukykyinen ja edistyksellinen samanaikaisesti. No ne alat ovat menestyneet, joissa on käy, käy, käytössä jonkinnäköinen tasapaino mm, paitsi tuottavuuden myös työntekijöiden huomioittamisen välillä. Ja kun katsotaan vaikkapa tuota autoteollisuutta, niin itse asiassa siitä, että auto, autoa aletaan suunnitella siihen, että ensimmäinen prototyyppi on valmis, menee viisi vuotta, eli tämä on hyvin pitkän aikavälin toimintaa. Mutta se, mitä Caldeira tässä selitti, niin Espanjassa on todettu, että tämä on äh, epäonnistunut malli. Ei Eurooppa voi äh, kilpailla, jos me lähdemme polkemaan palkkoja tai eh, prekarisoimaan työpaikkojamme ja työmarkkinoitamme entisestään. Joko meidän täytyy eh, täysin kääntää tätä kelkkaa nyt, <laughs> tai sitten me emme kyllä pääse yhtään minnekään. Ja kun ihmiset joutuvat eh, osaksi prekariaattia, niin <laughs> heidän kulutustottumuksensa muuttuvat. Ei heillä ole varaa kuluttaa yhtään mitään. Ja tässähän nyt noinakehän on sitten valmis ja täytyy saada aikaan muutos. Kun puhutaan sitten, te sanoitte, että teillä talous kasvaa 2 prosenttia. Täällä kyllä investoidaan nyt enemmän propagandaan kuin mihinkään muuhun. Espanjan työmarkkinauudistus on tuhonnut 800 000 työpaikkaa, lähes miljoona työpaikkaa, ja tämä on totuus. Ja joka ikinen näistä työpaikoista, jotka on tuhottu, on sitten äh, luonut äh, neljä epätyypillistä työpaikkaa. Näin niitä lukuja vääristellään. Ja sitten se, miten ihmiset ovat joutuneet jättämään kotimaansa, lähtemään muualle. Espanja on nyt tällainen tutkimuskohde, no, tutkimuslaboratorio, ja meidän on todettava ja rehellisesti todettava, että tämä koe on epäonnistunut aivan täysin tämä Espanjan koe. Eivät ihmiset ole pois heitettävää tavaraa. Ja ehkäpä poliitikkojenkin pitäisi avata silmänsä sille kauheudelle, mitä tapahtuu, koska jos ihmiset ovat ihan kuin pois heitettäviä, heistä ei tarvitse välittää ja poliitikkoja kiinnostaa ainoastaan äänten kalastelu, niin kyllä tämä aika vaarallisella tiellä on. Meidän työmarkkinauudistuksemme on rikkonut jopa kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksia. Tämä on todella häpeällistä meidän työministerillemme eh, kaikissa muissa maissa. Varmaan ministerin pitäisi kyllä, tai hän eroaisi, mutta <laughs> näin ei ole meillä tapahtunut. Eli todella siis, eh, kun ajatellaan tätä työmarkkinauudistusta, niin se on eh, järkyttänyt tasapainoa työmarkkinaosapuolten välillä. sopimuksista on luovuttu ja sitten on näitä kaikenlaisia juridisia ongelmia ja tulkintoja siitä, mikä on oikein. Vaihtoehto Euroopalla on nyt suunnitelma, jonka eurooppalainen Enfis EAY on esitellyt Euroopan parlamentille siitä, miten teollisuus pitäisi saada työhön ihmisten puolesta. Digitaaliagenda on tietenkin yksi asia, yksi kokonaisuus, mutta jos öö, siihen ei puututa, niin se voi jopa vaikuttaa 40 prosenttiin teollisuustyöpaikoista, joita meillä tällä hetkellä on. Ja kun me yritämme kilpailla Aasian markkinoita vastaan, niin muistakaamme ne tärkeät arvot, joita meillä on ollut ja joihin aiemmin viittasit, viittasin. Ja sitten vapakauppasopimus Yhdysvaltain kanssa voi olla kyllä todella vaarallinen Trojan hevonen. Kyllä sitä pitäisi todella kansalaisille selittää avoimemmin ja läpinäkyvämmin niin, että Euroopan kansalaiset voisivat osallistua tähän päätöksentekoon itsekin. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille kaikille panoksestanne. Tämä oli hyvin konkreettista ja kiintoisaa keskustelua. Nämä ovat asioita, joita nimenomaan käsittelemme tässä valiokunnassa ja te kaikki mainitsitte tämän. Eli kiitokset ja toivottavasti ette myöhästy lennoiltanne. No niin, sitten seuraava kohta esityslistalla sosiaalisen osallisuuden edistämistä koskeva mikrorahoitus. Me keskustelemme tästä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Ivanova. Tervetuloa. Te esittelette meille tämän kertomuksen ja sitten käynnistämme keskustelun. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. On aina ilo olla täällä työllisyysvaliokunnassa. Muistan edellisen keskustelun nuorisotakuusta. Se oli hyvin vilkasta ja mielenkiintoista keskustelua ja toivottavasti sama tapahtuu nyt tämän mikrorahoituksen osalta. Kiitos tästä kutsusta esitellä tämä erityiskertomus, eli autetaanko rahoitusavulla oikealla tavalla mikroyrityksiä. Tämä kertomus tuli juuri ennen kesää. Esittelin sen silloin budjetin valvontavaliokunnassa ja nyt sitten olen täällä. Hiukan taustatietoa tästä aiheesta. Mikroyrittäjät ovat keskeisessä roolissa, mitä tulee sosiaaliseen syrjäytymiseen, koska he luovat näitä startup-yrityksiä ja mikroyrityksiä, mutta toisaalta tiedämme, että siellä usein on ongelmia saada luottoa, ja EU antaa niille rahoitustukea, jotta voidaan hiukan puuttua näihin rahoitusongelmiin. EUn rahoitustuki, jota annetaan, tulee lähinnä ESFn kautta – vuosina 2007-2013 joko suoraan tai sitten rahoitusvälineiden kautta. Ja tässä käytetään lainoja ja erilaisia takeita. Ja sitten toinen tärkeä rahoituslähde on EPMF-väline, joka on suoran rahoituksen väline komission puolesta – ja tätäkin kautta myönnetään lainoja ja takeita. 96 näistä 116 hankkeesta jäsenvaltioissa vuosina 2007-2013 ne tarjosivat tukea startup-yrityksille ja itsensä työllistäville. Ja nämä olivat apurahoja ja niitä oli yhteensä noin 4 miljardia. Kokonaissumma mikroyrittäjille ei ole tiedossa. Rahoitusvälineistä annettiin tällaisia varoja 680 miljoonaa vuoden 2013 loppuun mennessä. EPMF sai sitten 203 miljoonaa euroa vuosille 2010-2013 ja 103 miljoonaa tulee EUn budjetista. Eli kuten näette, nämä ovat huomattavia summia. Ja yritämme analysoida tilannetta ja katsoa, kuinka tehokkaasti niiden kautta voidaan tukea mikroyrittäjiä. Tässä tarkastuksessa arviointiin, onko puututtu riittävällä tavalla mikroyrittäjien tarpeisiin kehitysrahasta tuon rahoituksesta. Ja kävimme viidessä jäsenvaltiossa Saksassa, Kreikassa, Italiassa, Puolassa ja Romaniassa. Ja katsoimme, onko tämä ESF-rahoitus riittävä ja onko tällä tavalla pystytty tarjoamaan rahoitusta mikroyrittäjille. Ja myöskin katsottiin sitten, kuinka paljon tietoa oli tarjolla jäsenvaltioissa ja komissiossa, mitä tulee näihin toteuttamiskuluihin. Me tiedämme, että pano on tärkeä osa, kun ajatellaan näitä kustannuksia. Ja saimme havaita, että ikävä kyllä oli heikkouksia, mutta on hyvä myöskin ottaa esille nämä ongelmat, jotta voimme oppia oppia ja voimme välttää näitä ongelmia tulevaisuudessa. Heikkouksia oli ohjelmoinnissa ja suunnittelussa ja tuki yleisesti ottaen myönnettiin ilman mitään kunnon arviointia mikroyrittäjien tarpeesta, Joitain rahoitus välineitä oli käytetty vähentämään summia, koska kunnollista suunnitelmaa ei ollut eikä ollut riittäviä riskinhallintajärjestelmiä. Ja sitten järjestelmät olivat riittämättömiä, koska ei ollut riittävästi tietoa tuloksista tilanteessa, jossa on mahdotonta tehdä päätöksiä siitä, millaista tukea sosiaalirahastosta oli annettu. Tiedot, jotka liittyvät täytäntöönpanokustannuksiin, olivat myöskin puutteellisia. Ja mitä tuli näihin sosiaalirahastoon apurahoihin esimerkiksi, mutta yleisesti ottaen katsottiin, että mikroyrittäjiin saatiin yhteys. Noin puolet aikaisemmin oli työttöminä ja keskivertainen tuki vastasi heidän tarpeitaan. Eli päätelmä on, että EUn rahoitus mikroyrittäjille – voitaisiin kohdentaa paremmin ja he eivät olisi voitu saavuttaa paremmin, jos erityiset tarpeet olisi arvioitu kunnolla. Ja näiden löydösten pohjalta, niin kuin kaikissa erityiskertomuksissa, olemme laatineet joukon suosituksia, jotka liittyvät asioihin, joita tulee parantaa, jotta voidaan parantaa näiden varojen käytön tehokkuutta – ja tässä tapauksessa suosittelemme jäsenvaltioille, että pitää kartoittaa tarpeita, kun mietitään rahoitusvälineitä ja mietitään hankkeita, joihin liittyy mikroyrittäjille myönnettävä tuki EUlta. Ja komission pitää varmistaa, että näiden varojen käyttöön liittyy ehtoja ja että on riskinhallintajärjestelmiä. Ja komission ja jäsenvaltioiden pitäisi myöskin miettiä sosiaalirahastoon liittyviä toimia, jotta voidaan saavuttaa myöskin työttömät ja haavoittuvat väestön osat. Ja komissiolle vielä suosittelemme, että seuraavalla kaudella analysoitaisiin paremmin täytäntöönpanokustannuksia näiden eri lainojen, takeiden, apurahojen osalta, jotta saataisiin selkeä kuva niiden oikeista tasoista ja nähdään hyviä käytänteitä ja millä tavalla niitä voidaan sitten maksattaa kohtuullisin kustannuksin. Tällä tavalla saadaan aikaan parempaa rahoitustukea mikroyrittäjille. Eli tässä nyt lyhyesti kertomuksen sisältö ja tietysti nyt sitten odottelen teiltä kommentteja ja kysymyksiä. Kiitos. Kiitoksia. Ensimmäisenä esittelijä Schulze. Ja voitte sitten esittää kysymyksiä tai kommentteja. Olkaa hyvä. Frau Vorsitzende, möchte ich gern machen. Ich... Mieluusti rouva puheenjohtaja, yritän nyt ehkä myös kunnioittaa puheaikaa. Sydämelliset kiitokset tästä esityksestänne ja näistä tiedoista. Minäkin luin tämän saksan versio oli 34-sivuinen, aika jännittävää, mutta täytyy kyllä sanoa, että kaikkea ihan kokonaan ymmärtänyt, siksi minulla on joitain kysymyksiä vielä. No joka ihmetytti, te täällä teette vertauksen tämän sosiaalirahaston, kattavan sosiaalirahaston välillä yhtäältä ja sitten EPMF, siis äh, tämän mikrorahoitusrahaston äh, välillä toisaalta. Tämä kyllä äh, on vähän niin kuin noita vertaisi päärnöihin. Eivät nämä oikein ole vertailukelpoisia, kun ajatellaan näitä operatiivisia ohjelmia, niin ne ovat kyllä aika erilaisia. Yhtäältä kyse on yhteisrahoituksesta, sosiaalirahastossa siis, ja sitten tässä mikrorahoitus rahastossa kyse on pikemminkin takuista ja lainoista, joten onko tämä vertailu teidän mielestänne kelvollinen? Oikein hyvä mielestäni oli se, että EPMFn hallintokulut ovat vain 0,5-0,7 prosenttia kokonaisessa rahoituksesta ja sosiaalirahastossa on todettu, että ollaan suunnilleen 3,2 prosentin hallintokulutasolla, joten tässä on kyllä aika merkittävä ero. Joten kaksi konkreettista kysymystä esittäisin. Totesitte, että tarkastelitte viittä maata, muun muassa maata, josta minä tulen, Saksaa. Nyt on kuitenkin niin, että mitä tulee tähän mikrorahoitus, mikroluotto, ohjelmaan, niin progressiin, niin Saksahan ei siihen ollenkaan osallistu. Joten miksi ihmeessä valitsitte maan, joka ei osallistu, ettekä sellaista, joka osallistuisi? kun tätä tilintarkastustuomioistuimen äh, kertomusta luen, niin havaitsette, että EPMFssä on tiettyjä hallinnollisia puutteita liittyen tähän rakenteeseen ja sen tehtävä kenttään, niin mitä mahdollisuuksia näette sen suhteen, että äh, voitaisiin ottaa käyttöön tämä hallintojärjestelmä? Kiitoksia. Lopes. Ben Javier Lopes. Kiitos. Mekin äh, olemme erittäin äh, tarkkaavaisesti ja huolella lukeneet tämän äh, kertomuksen, kun nyt tässä analysoidaan näitä erityistarpeita, joita mikroyrityksillä ja mikrolainailla on. Ja sitten näitä meidän mahdollisuuksiamme rahoitukseen, niin kuin tässä kuultiin, E, niin sosiaalirahasto on aika erilainen kuin tämä mikrorahoitusrahasto. Ja nyt tutkimuksenne kohdistui siis viiteen maahan, niin kuin olemme ymmärtäneet. Ja haluaisimme nyt kysyä teidän tekemistänne päätelmistä, joita siis kertomuksen pohjalta teemme. Ensinnäkin toteatte, ettei ole aiempaa tietoa tai tutkimustietoa niistä tarpeista, joita mahdollisilla edunsaajilla saattaisi olla. Ja sitten tietenkin myös riskihallinta Euroopan sosiaalirahaston puitteissa kysyisin, että mitä vaikutuksia tällä voi olla, miten tämä saataisiin järjestettyä. No, sosiaalirahastossa ei tehdä myöskään eroa aiempiin erityis- investointistrategioihin liittyen. Eli mitä vaikutuksia tällä voisi olla, kun puhutaan ihan konkreettisesta hankerahoituksesta. Sitten viitataan mahdollisuuteen houkutella yksityistä pääomaa. Tässä kritisoidaan hiukan sosiaalirahastoa, mutta sitten on tämä todella European Progress Micro Financing Facility, joka mikro rahoitukselle voi houkutella yksityisiä pääomia mukaan, joten voiko näitä todella vertailla. Ja sitten viittaatte siihen hankaluuteen, joka liittyy näiden luottojen sosiaalisiin vaikutuksiin. Tämähän on oikein hyvä kriteeri ja me olemme kuulleet komission puhuvan tästä, siis siitä sosioekonomisesta vaikutuksesta, joka näillä lainoilla luotoilla voi olla. Ja nyt todetaan sitten, että loppu edunsaajista ei, ei oikein ole tietoa, ei heidän pätevyydestään, ei heidän aiemmasta toi, ammatillisesta toiminnastaan, eikä myöskään siitä, miten todella hankkeet äh, säilyvät hengissä. Tällähän tietenkin on pitkällä aikavälillä hyvin suuri merkitys. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että mit, millä välineillä saadaan aikaan todella parhaita vaikutuksia, eniten vaikutuksia. Tässä nyt olemme lukeneet näitä teidän päätelmiämme ja kun katsotaan tulevaisuuteen, tilintarkastustuomioistuin tietenkin jatkaa näiden ohjelmien tarkastelua ja me mielellämme aina saamme teiltä kaikki ne tiedot, joita te onnistutte keräämään. Kiitoksia. Sitten McIntyre. Thank you very much. Kiitoksia. Minusta tämä on hyvin mielenkiintoinen kertomus. Ja minusta on hieno nähdä, että olette täällä taas, sillä se, että ymmärretään ohjelmien toimivuus ja tehokkuus ja se, että miten rahaa käytetään, niin on hyvin tärkeää, jotta saamme Eh, rahalle vastinetta ja että saavutamme ne ihmiset, eh, jotka pitäisikin. Joten kiitos. On hieman huolestuttava minusta, että löysitte tällaisia heikkouksia ohjelmoinnissa ja tuen suunnittelussa. No hienoa, että löysitte, mutta vaikuttaa siltä, että korostitte varsinkin sitä, että ei ole mittavaa tai riittävää tarpeiden arviointia. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta vaikuttaa siltä, että meidän pitäisi heittää rahaa ongelmaa kohti ilman, että arvioidaan, mitä vaaditaan. Ja annatte eri suosituksia myös. Siinäkin tämä tulee se ensimmäinen suositus, eli että jäsenvaltioiden pitäisi johdonmukaisesti tehdä tarpeen arviointia. Tämä on vähän niin kuin käänteinen vaikutusten arviointi. Olemme vaatineet vaikutusten arviointia erityisesti ennen kuin säädämme lakeja tai asetuksia, mutta sen lisäksi pitää myös tehdä tarpeiden arviointia ennen kuin päätämme käyttää rahaa, joten tämä on todellakin tärkeä viesti, joka pitää saada perille. Ja minusta oli kiinnostavaa myös, että olette sitä mieltä, että komission pitäisi tehdä ESRstä ja rahoitusvälineestä sellaisia, että niissä on ehtoja, eli että jäsenvaltioilla pitäisi olla riskienhallintajärjestelmät, jotka ovat vakaita ja vankkoja. Kannattaisin tätä kyllä. Tietyllä tapaa olen yllättynyt, että tällaisia mekanismeja ei vielä ole, mutta mielelläni kuulisin kommentteja tähän liittyen. Ja lopuksi sitten vielä Suositus numero kolme. Siinä on kyse siitä, että varmistetaan, että saavutamme työttömät ja haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, jotka ovat siis heikommassa asemassa. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että kannustamme, rohkaisemme, autamme ihmisiä, jotka luovat oman työpaikkansa, joten pitäisi tarkastella työttömien tilannetta ja suunnitella nämä tukimenetelmät siten, että mikroyrittäjät, joilla on ajatuksia ja ideoita, jotka haluavat luoda oman työpaikkansa, pääsevät pois kortistoilta, kortistoista ja pääsevät töihin. Minusta on siis hyvin tärkeää, että kohdennamme toimet varsinkin näihin ihmisiin, ja tämähän liittyy voimakkaasti siihen, että arvioidaan ja ymmärretään eri toimijoiden tarpeita. Siinä kommenttina kysymykseni. Kiitoksia vielä kovasti. Thank you, madam. Kiitos sitten Javalova. Thank you very much. Kiitoksia. En nyt tiedä, onko tämä etu vai haitta, että käsittelimme tästä kertomuksesta ja budjetin valvontavaliokunnassa alkuviikosta, mutta on hienoa nähdä nyt tämä kertomus kahdelta eri kantilta, koska joskus on hiukan erilaisia lähestymistapoja eri valiokunnissa. Eli otin esiin muutaman asian budjetin valvontavaliokunnassa. Ja tietysti mikroyrittäjille annettava tuki on erittäin tärkeää ja meidän täytyy kiinnittää siihen riittävästi huomiota. Eli on hienoa, että olette täällä ja että voimme tästä jälleen keskustella nyt teknisen työllisyyden kannalta. Javier sanoi jo, että jos tiedämme millaisia tarpeita mikroyrittäjillä on, koska kertomuksessa on mainittu joitain tarpeita, mutta ei kaikkia. Eli meidän täytyy varmistaa, että olemme havainneet todelliset mikroyrittäjien tarpeet ja sitten tällä tavalla voidaan sitten oikealla tavalla käyttää EU-varoja. Eikä ole väliä, tuleeko se sosiaalirahastosta vai kehitysrahastosta. Ja sitten Schulze, kollega, niin tässä nyt verrataan vähän niin kuin omenoita ja päärynöitä, kahta eri asiaa, mutta katson näitä asioita aina vähän korkeammasta perspektiivistä. Ja näillä rahastoilla on samat tavoitteet, eli luoton saannin helpottaminen pienille yrityksille. Ja tämä on poliittinen painopistealue. Mutta se, mikä tästä mielestäni puuttuu, on tämä synergia rahastojen välillä, koska meidän täytyy löytää näiden välineiden välille synergiaa ja sitten saadaan erilainen tulos tästä synergiasta, eli tämä puuttui kertomuksesta. Sitten tilintarkastustuomioistuimelle yritin maanantaina selittää, että tässä ei ole tietoa kestävyydestä ja mikroyritysten selviytymistasosta tietyn ajan jälkeen, koska sehän on hyvin keskeinen tieto. Eli selviävätkö nämä mikroyritykset, ovatko ne kannattavia ja kestäviä, Eli tällaisia tietoja haluaisin vielä näihin indikaattoreihin. Ja lopuksi Ivanova henkilökohtaisesti eilen oli konferenssissa, jossa puhuttiin tulospohjaisesta budjetista, ja siellä oli paljon hyviä esimerkkejä. Ja tästä kertomuksesta puuttuu tarjoutui hyviä käytänteitä ja esimerkkejä, koska niistä olisi apua, jotta voisimme kunnolla arvioida hankkeita. Eli viestintäänkin pitää nyt muuttaa sen suhteen, miten EU-varoja käytetään. Ja sitten ihan lopuksi, en tiedä, onko tämä tilintarkastustoimistuimelle vai komissiolle tämä kysymys. Tietysti rahoitusvälineen täytäntöönpano sosiaalirahastosta on hankala asia, me tiedämme sen kaikki. Mutta oletteko jotenkin havainneet tärkeimpiä syitä näille heikoille vipuvaikutuksille? Tätä asiaa tulen työstämään sitten vuoden 2014 vastuuvapauden osalta ja tämä kertomushan on osa komission vastuuvapautta. Eli haluaisin vain tietää, onko teillä tästä jotain ajatuksia. Kiitos. Thank you all. There were lots. Kiitoksia. Tässä tuli paljon kysymyksiä. Toivottavasti pystytte niihin vastaamaan. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair, and uh, I would like to thank... Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia jäseniä erittäin asian osuvista kysymyksistä. Mikroyrittäjät ovat äärimmäisen tärkeitä. Heitähän on 90 prosenttia EUn yrityksistä siis, kun katsotaan, että työntekijöitä on alle 10 ja liikevaihto alle 2 miljoonaa euroa vuodessa. Eli näiden yritysten lukumäärä, yritysten, joita voidaan pitää mikroyrityksinä, on niin suuri, että nämä kysymykset ovat kyllä erittäin relevantteja. No hyvä uutinen ehkä liittyen siihen, mitä Rova Lavajova sanoi, on se, että no ehkä mitään lopullista hyvää uutista tästä ei löydy, mutta jos nyt mitään hyvää, niin kun vierailimme eri hankkeissa, saatoimme todeta, että EUn tuki kyllä saavuttaa mikroyrittäjät. Toinen kysymys on sitten se, kuinka tehokasta tämä tuki oli, mutta kyllä heidät tavoitetaan. Ja toki on tehtävä vielä huomattavasti työtä sen tarkastelemiseksi, onko toimittu mahdollisimman tehokkaasti myös taloudellisessa mielessä. Mutta voidakseni vastata nyt hiukan konkreettisemmin näihin esittämiinne kysymyksiin, totean seuraavaa. Herra Schulze, nostitte esiin tärkeän kysymyksen, jonka myös talousarvion valvontavaliokunta maanantaina nosti esiin, eli ero eh, sosiaalirahaston ja eh, mikrorahoituksen eh, välillä on vähän niin kuin vertaisiomenoita ja päärynöitä. Meidän kertomuksesta me saattaa nousta sellainen vaikutelma, että verrataan sitä, kumpi väline on parempi. Mutta näin ei suinkaan ole. Me emme mitenkään pyri tekemään vertailua näiden välineiden paremmuuden välillä. Pikemminkin pyrimme mm, analysoimaan molempia välineitä itsenäisesti, koska molemmat ovat rahoituslähteitä, joita mikroyrittäjät käyttävät. Vaikkakin nämä rahoituslähteet ovat erilaisia, niiden tavoite on yhteinen, eli parantaa mikroyritysten rahoituksen saatavuutta. Toki rahastoilla on yhteistäkin vastaava konsepti ja rakenne. Esimerkiksi rahoituksen uudelleen käyttö, kierrätys. Ja kyllä tämä sitten viime kädessä kuitenkin riippuu kansallisista päätöksentekijöistä ja EU-päätöksentekijöistä, että mikä rahoitusmalli sopii mihinkin tilanteeseen milläkin alueella. Joskus joissain olosuhteissa ehkäpä toinen toimii toista paremmin. Tämä on todella hyvin tapauskohtaista. Ja jos nyt ihan kustannuksia vain lasketaan, niin saattaa syntyä sellainen vaikutelma, että me vertaamme näitä toisiinsa, mutta ne ovat erilaisia ja tarjoavat hyviä vastauksia kumpikin omalla tavallaan. Joten kun päätöksiä tehdään, niin on hyvä voida tehdä päätökset mahdollisimman hyvin perustein. Te kysyitte myös siitä, miten nämä jäsenvaltiot valittiin. Tämähän on erityiskertomus, tarkastustuomioistuimen erityiskertomus, niin kuin tiedätte muissa tai yleensä näissä erityiskertomuksissa tarkastelemme paikan päällä 4, 5, 6 jäsenvaltiota tällä kertaa, Saksa, Kreikka, Italia, Romania ja Puola. No, Puolalla, Saksalla, Italialla oli kaikkein suurin määrä tällaisia startup-yrityksiä ja niissä kuitenkin 76 prosenttia varoista käytettiin. Toisaalta sitten taas Romania, on yksi kaikkein merkittävimpiä edun saajia. Ja me yritämme ottaa aina huomioon hiukan maantieteellisen tasapainon, suurimmat edunsaajat, niin saisimme mahdollisimman kattavan käsityksen. Ja tietenkin kun me teemme näitä paikan päällä näitä tarkastuksia jäsenvaltioissa, niin kaiken kaikkiaan Äh, olimme kuitenkin yhteydessä 14 äh, jäsenvaltion 18 viranomaisen, jotka olivat vastuussa 22 eri ohjelmasta, joten kyllä me sinänsä saimme varsin kattavat vastaukset ja kysymyksiimme 90 prosenttia myös vastasi. Ähm, tarvearvio Siihen viitattiin monissa puheenvuoroissa ja tärkeä keskeinen asiahan se onkin, koska mm, jos se suunnitteluvaiheessa lähdetään väärään suuntaan, niin ongelmiahan sitten syntyy. Ja siksi hyvien tulosten saamiseksi suunnittelutyön ja tietenkin sitten myös täytäntöönpanon täytyy olla kohdallaan. Ja tässä prosessissa esimerkiksi tiedon puute edunsaajista on puu, olemassa. Samoin sitten tärkeä kysymys on se, että moniko näistä yrityksistä sitten selviää tai tuotteista selviää pidemmällä aikavälillä, jos hanke kestää vuoden tai kaksi, niin onhan se eri asia kuin jos se kestää pidempään. Kannattiko siihen sitten lainkaan investoida, jos se on kovin lyhytikäinen? Kaikki tämä liittyy siihen, mitä Rauha McIntyre sanoi, eli ohjelmiemme tehokkuus. Päivän päätteeksi ihan täytyy miettiä, että ei vain sitä, että onko rahat saatu käytettyä, vai että onko myös saatu aikaa jotain tuloksia, jotka hyödyttävät kansalaisiamme. Ja tämä liittyy juuri tuohon tarvearviointiin, johon viittasin, ja suosituksiin, joita sitten siltä osin tietenkin annamme. Useimmat suosituksistamme komissio hyväksyy paitsi viimeisen suosituksemme, mutta senkin suhteen pyrimme suosittelemaan, että analyysi eri kustannuksista eri välineillä, mm, onpa kyse sitten mikrorahoitusvälineestä tai äh, sosiaalirahastosta, niin komissiohan on tehnyt jo vastaavanlaisen tutkimuksen hyvistä käytänteistä ja suosittelemme vain, että näitä tietoja niin siellä päivitetään, koska katsomme, että näin voitaisiin myös edunsaajille saada suurtakin lisäarvoa hyviä käytänteitä vaihtamalla. Ja tietenkin sitten edetä siihen suuntaan, mikä Rova Diabajovakin mainitsi, eli synergian löytyminen eri välineiden välille. Ja tietenkin näiden käytänteiden kautta, jos pystytään saamaan aikaan lisäarvoa ja leikkaamaan kustannuksia, niin hyvä niin erityisesti Rovanovajovan kysymykseen konkreettisista esimerkkeistä. Minä tästä vähän katselen. Sivulla 15 siinä kakkoslaatikossa saataisiin nä- voitaisiin nähdä ihan hyvä esimerkki tuosta tarvearviosta juuri startup-yritykset ja juuri pankkipalvelujen laatutaso ajatellen yritysten tarpeita. No, et, ei tämä nyt ehkä ollut ihan mitä te odotitte. Toinen hyvä esimerkki, kun katsotaan täytäntöönpanokustannuksia, on tuo komission 2011 toteuttama tutkimus, joka perustui kuuden jäsenvaltion otantaan Tämän kaltaiset aloitteet, jotta identifioidaan kaikki liitekustannukset, mm, on tärkeää ja tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä ja tehokkaampaa voimavarojen käyttöä. Olisi vieläkin, vielä entistäkin onnellisempi, jos hyviä esimerkkejä olisi enemmän, mutta näin ei nyt aina ole, niin kuin tiedätte. Mutta voitte olla aivan varmoja siitä, ja tiedätte edellisestä kertomuksesta, josta keskustelimme, että me yritämme aina antaa monipuolisen tasapainoisen kuvan. Eli eh, paitsi, eh, että kerromme eh, puutteista, niin myös hyvistä käytöstä. Kiitos. Kiitos, Tentia Valva. Niin. Kiitos, yksi asia. Sillä meitä on vain neljä parlamentin jäsentä täällä. Viisi edustamme neljää ryhmää, ja se on tärkeää myös. Haluaisin vain sanoa, että ei ole tavanomaista näin sen budjettivalvontavaliokunnan varapuhemiehenä, että ei ole tavanomaista, että tilintarkastustuomioistuvan jäsenet tuovat aina näihin teknisiin komiteoihin, joten haluaisin kiittää Rova Ivanovaa, sillä tämä on hyvin hyödyllistä meille. Ja voin sanoa teille kontvaliokunnan jäsenenä, että tämä on hyllistä myös meille, sillä me tarvitsemme näitä teknisiä tietoja, jotka ovat hyvin erityisyksityiskohtaisia näiden muiden valikuntien kollegoilta siis. Joten kiitos, joten tehkäämme tätä useammin, sillä on niin paljon erityiskertomuksia, keskusteluja. Järjestämme kuulemisia liittyen 2014 vastuuvapauteen, joten ehkä se on tilaisuus sitten osallistua ja tulla paikalle, kun puhutaan siitä, miten EU-raha käytetään työllisyys- ja sosiaaliasioihin myös. Joten Kiitos ja kiitos puheenjohtaja, että järjestit tämän. Uh, may I also thank you in turn because... Uh... Minä haluaisin kiittää teitä, koska tämä on tärkeää palautetta myöskin meille. Ja vielä kerran haluaisin mainostaa tulevaa kertomusta, joka liittyy nuorisotoimintatiimeihin, koska tämä valiokunta oli hyvin mukana näissä asioissa. Ja tulevina kuukausina me sitten julkistamme tämän nuorisotoimintatiimi kertomuksen. Ja olemme jo käynnistäneet työn nuorisotakuun osalta, eli siellä katsotaan nuorisotakuun toteuttamista jäsenvaltioissa. Eli jos kutsutte minut tänne, niin tulen aina mielelläni ja kiitoksia tästä erinomaisesta keskustelusta. Kiitos. Kiitoksia ja me kutsumme teidät nyt sitten esittelemään tämän mainitsemanne seuraavan kertomuksen. Haluamme kuulla siitäkin lisätietoja. Ja sitten vielä komissio. Olkaa hyvä. Coordinating and leading the discussions with the Court of Audit. Eli tässä kiitos tästä keskustelusta. Ensinnäkin No siis vielä kiitos tilintarkastustuomioistuimille ammattimaisesta lähestymistavasta tähän toimintaan ja muihinkin tarkastuksiin, kuten kuulitte Ivanevalta, tilintarkastustuomioistuin pitää meidät kiireisenä komissiossa, mutta myös tämän toiminnan lopputulos on hyvin hyödyllistä ja ne auttavat myös päätöksenteossa komissiossa ja parlamentissa, joten minäkin haluaisin kiittää teitä mitä tulee tähän mikrorahoituskertomukseen. Haluaisin vain korostaa yhtä tekijää, jota ei ole mainittu. Se liittyy, no sanotaan tähän seurantaan, joka liittyy näihin tuomioistuimen suosituksiin, tietysti suhteessa näihin kolmeen suositukseen, joiden mukaan on potentiaalia parantaa tapaa, jona näitä välineitä perustetaan, tietysti ESRssä. Ja haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että uusi sääntelykehys, joka tukee vuoden 2014 ja 2020 kautta, tuomioistuin ei ole vielä tarkastellut siis sitä, sillä se on katsonut täytäntöpanoa 7.13 välillä, niin tämä uusi kehys joka tapauksessa sitten meidän mielestämme tuo mukanaan paljon parannuksia, tietysti suhteessa jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, välittäjien toimintaan ja edunsaajienkin osalta. Ne puuttuvat pitkälti ja ottavat huomioon nämä löydökset ja suositukset, jotka, joita tuomioistuin tekee. Haluaisin myös toistaa sen, että pitkälti tuomioistuimen löydökset eivät olleet suuri yllätys meille, sillä monet näistä heikkouksista, heikkouksista mekin olemme huomanneet ne, kun analysoimme näitä kokemuksia aikaisempien sääntelykehysten osalta ja osalta. Ja kun ehdotimme parannuksia uuteenkin sääntelykehykseen, joten toivomme todellakin, että kun istumme täällä vuonna 2022, niin saamme kuulla vieläkin positiivisempia viestejä tuomioistuimen puolelta siitä, miten se arvioi tämän uuden sääntelykehyksen ja miten se on auttanut parantamaan tapaa, jolla rahoitusvälineitä, no yleisesti EFSI-rahat, mutta myös mikroitusvälineet ESRn alla toimivat. Lopuksi vielä sananen vastatakseni kysymyksen, jonka Labajova esitti liittyen vipuvaikutukseen. Pitää paikkaansa. Raportista näkee, että eri välineet saavat aikaan eri vipuvaikutuksia. Keskimäärin alhaisempia ESR välineiden osalta. Ne ovat korkeampia EPMFssä ja no yksi tekijä, joka selittää tätä ilmiötä, että vipuvaikutus on heiko, heikompi ESRn osalta, on se, että siihen liittyy hyvin suuri objektiivisuus, eli tapa käyttää mikrolainaa. Toisaalta siis sillä otetaan näitä haavoittuvaisimpia ihmisiä eu ja toisaalta sillä rakennetaan markkinoita tämän tyyppisille lainoille, jotka ovat vielä alikehittyneet. Nämä kaksi tekijää saavat aikaan sen, että luonteeltaan nämä investoinnit ovat riskipitoisempia, markkinat eivät ole vielä yhtä kehittyneet ja senpä vuoksi ne ovat vähemmän houkuttelevia yksityiselle pääomalle, mikä taas selittää tämän alhaisemman vipuvaikutuksen näissä välineissä. Me olemme kuitenkin sitä mieltä ja tuomioistuin on mielestäni varmistanut sen, että se, että käytetään tämän tyyppistä rahoitusvälinettä tukemaan heikkoja ihmisiä, sillä on hyötyjä. Huolimatta aasta vipuvaikutusta se kannattaa, sitä kannattaa jatkaa johtuen monista muista syistä. Kuitenkin pitää myös paikkansa, että rahoitustoiminta ei pidä nähdä tässä kohtaa ihmelääkkeenä ja joskus avustusmalli toimii paremmin tietyssä mallissa kuin toisessa, jos halutaan kohdentaa tukea tiettyihin väestön osiin. Tässä kaikki. Kiitos vielä mielenkiintoista keskustelusta. Uh, thank you all. You know, the... Kiitoksia kaikille. Kun tapamme äänestäjämme, meiltä usein kysytään, mitä te teette rahoilla? Käytetäänkö niitä oikealla tavalla? ja mitä tuloksia näillä rahan käyttöpäätöksillä saadaan. Ja siksi on entistä tärkeämpää, että tulette tänne sitten ensi kerralla, kun on teillä jotain kerrottavaa siitä, miten näitä varoja todella käytetään. Ja toivottavasti niistä saadaan hyviä tuloksiakin, jotta voimme välittää viestin äänestäjillemme siitähän tässä viime kädessä on kyse. Mutta kiitoksia, että tulitte paikalle ja kiitoksia myöskin komissiolle. Eli kokous päättyy. Aloitimme aamulla yhdeksältä ja tapaamme seuraavaksi 12. lokakuuta ja 13. lokakuuta. Eli kiitoksia ja hauskaa illanjatkoa.